Good morning, colleagues. Uh, we begin with the adoption. Hyvää huomenta kollegat. Hyväksymme esityslistan. Jos kukaan ei vastusta, niin esityslista on hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset. Meillä ei ole tulkkausta kroatian, tanskan ja iirin kielellä. Kaikki muut kielet ovat käytössämme. Ja sitten koordinaattoreiden suositukset on hyväksyttävä. Roberta Metsola on nimitetty esittelijäksi rannikkovartiostoasetuksessa. Sargentini vihreistä käsittelee puolestaan yhteisiä standardeja ja menettelytapoja, direktiiviä näistä, kun kyse on kolmansien maiden kansalaisista ja laittomasti oleskelevista henkilöistä. Nämä ovat nimitysasiat. Hyväksymmekö ne? Kyllä. Sitten delegoidut ja täytäntöönpanosäädökset. 3. lokakuuta parlamentti sai komission täytäntöönpanopäätöksen, jossa kyseessä on vuosiarvio vuodelle 2019 Schengenistä. Löydätte tiedot tästä 5. päivän lokakuuta Libe-uutislehtisestä ja 17. lokakuuta äh, sitten täytyy vasta lause ilmaista, jos sellainen on. Sitten sähköinen äänestys kello 11.30 korttien kera. Muistakaa ottaa kortit mukaan. Sitten aamun ensimmäiseen kohtaan esityslistalla. Meillä on ilo kuulla EASO-vierailun katsaus. Minä itse seurasin tilaisuutta Twitterin välityksellä. Olin itse toisella matkalla silloin ja tämä kuitenkin tämä EASUn vierailu oli hyvin tärkeä. Onneksi me voimme keskittyä näihin asioihin tänään aamupäivällä. Alustukseksi mainitsisin vain, että olemme keskittyneet niihin ongelmiin, jotka liittyvät lainsäädännön täytäntöönpanoon nimenomaan näissä etulinjan valtioissa. Kuuntelemme Peter Niedelmüllerin näkemyksiä viraston toiminnasta ja sen menestyksestä. Sitten meillä on myös väliaikainen pääjohtaja paikalla. Herra Adu on vieraanamme tänään EASOsta ja hän kertoo meille siitä, miten virasto tehtävässään suoriutuu. Ensin annamme puheenvuoron herra Adulle. Hän voi esittää meille lyhyen alustuksen viraston tilanteesta. Ja sitten tämän jälkeen kuulemme valtuuskuntamatkan tuloksista virastoon. Edustaja Andersson, onko hän paikalla? Ei vielä, mutta hän raportoi vierailusta, eikö niin? Vai kuka sieltä raportoikaa vierailusta? Selvä, hän tulee paikalle raportoimaan, eli Martina saapuu paikalle kun sinne asti päästään. Nyt väliaikainen pääjohtaja Jamil Aju, tervetuloa. Saatte kohta puheenvuoron. Kuulemme lyhyen alustuksen teiltä ja teillä on myös kalvoesitys. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Honorable members, uh... Kiitoksia, arvoisat valiokunnan jäsenet. On hienoa olla täällä tänään esittelemässä viime vuoden vuosikertomus turvapaikkatilanteesta – Tämä julkistetaan vuosittain, näin on tapahtunut vuodesta 2011. Ja te itse asiassa saitte tämän kertomuksen jo ennen minua. Ja laatu on parantunut huomattavasti vuodesta 2011. Ja tässä keskitytään tapausten ja lainsäädännön kehittymiseen sekä eu tasolla että kansallisella tasolla. Tässä on puhuttu siitä, miten eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä toimii. Ja meille tämä on tärkeä väline, kun katsotaan, missä on parantamisen varaa. Ja tämä auttaa meitä ja sidosryhmiä paremmin kohdistamaan toimemme sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Olemme saaneet palautetta monista lähteistä, kansallisilta hallinnoilta, tuomioistuimilta, siis kansalaisyhteiskunnalta, YK on saatu paljon tietoa e- Euroopan toimielimiltä ja yritimme sitten tehdä objektiivisen analyysin eri tilanteista turvapaikka kysymysten osalta. Ja tänä vuonna saimme palautetta 21 kansalaisjärjestöltä. Eli ensin muutamia trendejä viime vuodelta, tietoja myöskin tältä vuodelta. Ja sen jälkeen sitten tiettyjä tärkeimpiä kohtia täytäntöönpanoon liittyen. Eli vuoden 2017 osalta ensinnäkin yli 700 000 hakemusta tuli viime vuonna – eli 44 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Eli tämä lukema on laskenut huomattavasti. Viime vuonna oltiin vielä hiukan vuotta 2014 edeltävien tasojen yläpuolella, mutta tämän vuoden alkupuoliskolla on jo nähty ja tämä laskeva trendi jatkuu. Ja hakemuksia on tullut 16 prosenttia vähemmän alkuvuonna verrattuna viime vuoden alkupuoliskoon. Niin tämä osoittaa tätä eroa vuosien 2016 ja 2017 välillä. Sitten tärkeimmät lähtömaat. Kun tällä henkilöitä, jotka hakevat kansainvälistä suojelua EU-sta, Viime ja tänä vuonnakin syyrialaiset, irakilaiset ja afganistalaiset ovat tärkeimmät kansalaisuudet, jotka hakevat turvapaikkaa EU-sta. Mutta on kuitenkin tärkeää panna merkille, että 2017 syyrialaiset esittivät yli 108 000 hakemusta EU-hun, noin 70 prosenttia vähemmän, vähemmän kuin vuonna 2016. Ja sama koskee irakilaisia ja afganistanilaisia. Jotkut kansallisuudet olivat itse asiassa nousussa viime vuonna, venezuelalaiset, georgialaiset, turkkilaiset ja kolumbialaiset. Sitten tilanne eri jäsenvaltioissa. Toivottavasti näette nämä, koska tämä on aika pientä pränttiä on puolessa jäsenvaltioita. Hakemusten määrä on vähentynyt huomattavastikin. Ja Saksassa tämä lukema väheni kaikkein eniten. Eli 250 000 puhutaan nyt, aikaisemmin se oli 800 000. Ja vuosina 2016 ja 2017 noin puoli miljoonaa hakemusta on tullut vähemmän Saksassa. Eli Saksan tilanne selkeästi on vaikuttanut kokonaistilanteeseen turvapaikka-asioissa. Jos katsotaan yksittäisiä tilanteita, Ranskassa on tullut viidennes enemmän hakemuksia, niitä on tullut yli 100 000, ja Espanjassa hakemusten määrä lähes kaksinkertaistui. Ja se johtuu lähinnä siitä, että venezuelalaiset ovat tulleet ilman viisumia – Espanjaan. Tämän vuoden alkupuoliskolla tilanne on hyvin samankaltainen. Siellä on pari poikkeusta. Ranskassa tämä kasvu on edelleen jatkunut. Espanja ja Kypros myöskin ovat saaneet enemmän hakemuksia tämän vuoden puolella. Ja sitten Italiassa hakemusten määrä on romahtanut yli puolet vähemmän tämän vuoden alkupuoliskolla. Sitten kun katsotaan vireillä olevia tapauksia, Eli tässä on hakemusten määrä, jotka odottelevat lopullista päätöstä EU:ssa sekä ensimmäisellä tasolla että sitten myöskin valitukset on otettu tähän mukaan. Ja nyt ensimmäistä kertaa moneen vuoteen näiden tapausten määrä on laskenut. Mutta edelleen on lähes miljoona hakemusta jotka odottelevat lopullista päätöstä. Jos yritämme analysoida pidemmälle tätä tilannetta ja yhdistää Eurostatin ja EASON tietoja, niin tästä näkyy, että tässä on keskitytty näin ensimmäisiin hakemuksiin ja niiden määrä on kasvanut aika huomattavasti. Mutta jos otetaan huomioon tapaukset, joista on tehty valitus, eli tämä punainen osio kaaviota, niin huomaatte, että nyt on enemmän näitä valituksia käsiteltävänä kuin ensimmäisiä hakemuksia. Eli vuoden 2016 hakemukset on käsitelty, mutta ne, jotka ovat valittaneet kielteisestä päätöksestä, ovat mukana vielä näissä luvuissa. Ja täytyy vielä korostaa sitä, että EASO on antanut tukea myöskin tuomioistuimissa vuodesta 2013. Ja viimeisen kahden vuoden aikana olemme lisänneet tukea. Ja meillä on näitä koulutuskursseja esimerkiksi tuomareille. Ja meillä on erilaisia asiakirjoja, jotka on, antavat apua sitten valitusten käsittelyssä. Tässä katsotaan tehtyjä päätöksiä. Ja tästäkin näkyy, ja tämäkin selittää miksi näitä ensimmäisen asteen käsit- hakemuksia on paljon vähemmän. Niitä on 40 prosenttia vähemmän ja päätösten määrä verrattuna vuoteen 2016 on vain 13 prosenttia vähemmän. Eli olemme nähneet, että ponnistelut kansallisissa hallinnoissa liittyivät vuonna 2017 päätösten tekoon. Ja tässä on sitten eri päätöstyypit merkattu. Ja vuonna 2017 lähes puolet päätöksistä olivat myönteisiä. Tämä liittyy tosiasen suojeluun, turvapaikkakaan myöntämiseen. Ja sitten tämän vuoden alkupuolisko. Eli trendi on sama. Myönteisiä päätöksiä on hiukan vähemmän. Nyt ollaan noin 40 prosentissa myönteisiä päätöksiä. Ja sitten tässä näkyvät lähtömaat. Vasemmalta näkyy tehtyjen päätösten määrä ja oikealla on sitten nämä eri päätöstyypit. Ja tämä järjesteli myöskin hakemusten määrää. Ja jos katsotaan näitä ääripäitä, eli syyrialaisten hakemusten hyväksymisaste on yli 90 prosenttia, kun taas albanialaisten osalta tämä lukema on hyvin pieni, eli nämä ovat kaksi ääripäätä. Nyt kun ajatellaan asetusehdotusta, niin EASO on käynnistänyt pilottihankkeen kaksi vuotta sitten ja kesäkuussa julkistettiin Afganistan raportti. Ja tavoitteena on nimenomaan se, että ymmärrämme Afganistanin tilannetta ja meillä on suuntaviivoja eri jäsenvaltioiden osalta. Ja EU:ssa pitäisi käsitellä afganistanilainen hakemuksia samalla tavalla, eli päätöksellä tekoa tulisi yhtenäistää. Sitten, jos katsotaan menettelyitä, pääsy alueelle on edellytys sille, että pystyy käynnistämään nämä menettelyt, koska jos hakee kansainvälistä suojelua, niin sen voi jättää viranomaisella ainoastaan maassa tai rajalla. Kansalaisyhteiskunta on ollut huolissaan monissa maissa. Kyse on ollut myöskin esimerkiksi palautuksista monista jäsenvaltioista. Ihmisoikeusjärjestöt ovat näistä raportoineet. Ja monissa maissa viime vuonna otettiin väliaikaisesti käyttöön rajavalvonta sisärajoilla. Ja toisaalta on nähty, että menettelyihin on päästy tiettyjä väyliä kautta. Eli ihmisiä on tuotu näihin EU-plus-maihin järjestäytyneellä tavalla – Tähän liittyvät humanitaariset viisumit ja perheiden jälleenyhdistämisohjelmat. Eli tämä nyt on yksi tapa tulla laillisesti Eurooppaan. Vuodesta 2013 yli 20 000 humanitaarista viisumia on myönnetty Saksassa ja viime vuonna Belgiassa perustettiin uusi ohjelma syyrialaisille. Vuonna 2016, kun hakemuksia tuli valtavasti enemmän, niin monet hakijat joutuivat odottelemaan hyvin pitkään ennen kuin hakemukset oli rekisteröity ja käsitelty. Yksi tärkeimpiä trendejä tässä asiassa oli se, että monissa jäsenvaltioissa samaan paikkaan järjestettiin vastaanotto ja rekisteröinti. Ja näin nimenomaan voitiin välttää turhia viiveitä hakemusten käsittelyssä. Jotta voitaisiin viestiä turvatarpeesta ja jotta nämä ihmiset ymmärtäisivät oikeutensa, hakijoille pitää antaa todenmukaista tietoa. Ja kansalliset hallinnot yhä enemmän hyödyntävät modernia teknologiaa viestinnässä ja myös sosiaalista mediaa ja mobiilisovelluksia. Ja tulkkaus tietysti on myöskin tärkeää, kun ajatellaan näitä henkilöitä. Niin näiden henkilöiden on pystyttävä viestimään viranomaisten kanssa. 2017 EU Plus maissa oli hakijoita 54 eri maasta. Ja jos tätä verrataan vuoteen 2016, niin silloinhan niitä maita oli vain 35. Eli tulkkauspalveluille tulee uusia haasteita. Jäsenvaltiot hyödyntävät uutta teknologiaa myöskin tulkkauksessa. On videokonferensseja ja etätulkkausta. Näin on esimerkiksi Britanniassa, Kreikassa ja Alankomaissa. Sitten oikeusapu on myöskin tärkeää. Ja vuonna 2017 on kaksi eri suuntausta. Joissain jäsenvaltioissa on annettu enemmän oikeusapua, esimerkiksi Belgiassa ja Bulgariassa, mutta toisissa jäsenvaltioissa on sitten vähennetty hakijoille annettavaa apua, esimerkiksi Unkarissa. Sitten kansallisten järjestelmien muutokset. Lainsäädäntötyötä tehtiin paljon viime vuonna. Monissa jäsenvaltioissa mukautettiin lainsäädäntöä, esimerkiksi Unkarissa, Itävallassa, Belgiassa ja Italiassa. Yleisesti ottaen ponnisteltiin, jotta voidaan varmistaa näiden menettelyjen tehokkuus. Ja yksi tärkeimpiä kehityssuuntia on se, että on luotu erityisväyliä erityistapauksille. Eli monissa jäsenvaltioissa hakemusten käsittelyä on priorisoitu, mutta tämä koskee hyvin perusteltuja hakemuksia esimerkiksi. Ja kansallisella tasolla on nopeutettuja menettelyitä syyrialaisten osalta esimerkiksi. Sitten digitalisaatio ja teknologia otettiin mukaan hakijoiden identifioimiseen. Tämä on menettelyn alkuvaihetta. Ja joissain jäsenvaltioissa on myöskin lisätty inhimillisiä resursseja, esimerkiksi Kreikassa, Suomessa, Luxemburgissa ja Slovakiassa. Ja tähän kuuluu myöskin erityishenkilöstön rekrytoiminen erityistarpeisiin. Sitten turvalliset lähtömaat. Monet maat ovat päivittäneet kansallisia listojaan. Ja viimeisen kahden vuoden aikana kuudessa jäsenvaltiossa Georgia on otettu mukaan turvallisten lähtömaiden listalle. Ja myöskin viranomaiset ovat investoineet enemmän tarkastelumekanismeen, jossa tarkastellaan turvatarpeita, eli turva voidaan poistaa henkilöltä silloin, kun sitä ei enää tarvita. Sitten vastaanotto. Vuonna 2017 vastaanottopaine EU:ssa on vähentynyt vastaanottokapasiteetteja on vähennetty, tiloja on suljettu esimerkiksi Belgiassa, Sveitsissä, Tanskassa, Suomessa ja Luxemburgissa. Ja myöskin hätämajoituksesta on siirrytty pysyvämpään majoitukseen. Joissain jäsenvaltioissa Etelä-Euroopassa kapasiteettia on lisätty esimerkiksi Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa. Mutta nyt täytyy keskittyä tähän tuotteeseen. Se, miten vastaanottokapasiteetit ovat vähentyneet, koska hakemusten määrä on vähentynyt ja myöskin rahoitus on rajallista, niin sivuvaikutus on se, että paino on pysynyt aika korkeana kansallisella tasolla. Ja kapasiteetti on rajallista Ja sitten kun ajatellaan viraston toimintaa, niin vuonna 2016 EASO investoi huomattavasti vastaanottotoimiin. Perustimme kansallisten viranomaisten verkoston, jossa vastaanotto olivat edustettuina. Ja se tietysti lisää hyvien käytänteiden vaihtoa ja yhteistyötä, mutta myöskin olemme julkistaneet tärkeitä asiakirjoja, esimerkiksi hätäsuunnitelmat, ja pian annetaan ohjeita myöskin lasten ottamisen suhteen. Ja katsomme, miten voidaan arvioida vastaanottostandardien laatua jäsenvaltioissa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Vastaanotto on nyt tärkeä osa toiminnallista tukea. Ja meillä on näitä toimia mukana esimerkiksi Italiassa, Kreikassa, Kyproksella ja vielä Bulgariassa muutaman viikon ajan. Jos nyt katsotaan, miten voidaan paremmin suojella lapsia, tietysti varhainen toiminta on tärkeää. jos ei toimita riittävän varhaisessa vaiheessa tai ei ole lapsiystävällisiä menettelyitä, niin silloin lapset saattavat kadota ja he ovat sitten helppoja uhreja ihmiskauppiaille. Tietyissä jäsenvaltioissa on kehitetty erityisiä vastaanottotiloja, joissa on erityispalveluita lapsille. Näin voidaan varmistaa turvallinen ympäristö. Ja joissain jäsenvaltioissa on edelleen parannettu arviointeja lasten edun mukaisesti. Virasto on tukenut jäsenvaltiota näissä toimissa alusta pitäen vuodesta 2011. Ja sitten muutamia julkaisuja viime ajoilta. Ensinnäkin iän arviointiin liittyvät ohjeet. Siellä on suosituksia siitä, miten ikä pitäisi määritellä turvapaikkamenettelyissä. Ja olemme julkaisemassa neuvoja myöskin siitä, miten näitä arvioita tehdään käytännössä, koska tämä on ollut haaste monissa maissa. Ja yhteistyön lisäksi olemme keskittäneet tukemme lastensuojeluun. Esimerkiksi viime vuonna meillä oli tukea Italiassa lapsille ja nuorille ja rekrytoimme ja koulutimme vapaaehtoisvartioita, jotka ovat tärkeitä, kun suojellaan lasten etuja hallinnollisissa menettelyissä. Niin, ja siinä oikeastaan kaikki. Voisin kyllä jatkaa vielä pitkään, mutta kiitoksia ja nyt odottelen teiltä sitten kysymyksiä. Uh, Kiitos. Tämä esityslistan kohta tuli varsin myöhään tietoomme, joten kaikkia muistioita tai kaikkia näitä kalvoja ei ole vielä lähetetty. Niistä voi kuitenkin olla hyötyä kollegoille. Martina oli valtuuskuntamatkan johdossa, niiden myöllä Lennarts ja Lambert niin ikään olivat matkalla. Martina oli valtuuskunnan johdossa. Jos voisitte antaa meille pienen katsauksen matkasta. Okay, I'll try my best. No, yritän tehdä parhaani ja puhua vain lyhyesti. Meillä on erittäin mielenkiintoiset kaksi päivää, kuten osin kiittää EASON pääjohtajaa ja henkilöstöä ja myöskin sihteeristöä. Mm ja myöskin Euroopan parlamentin Malta-toimiston henkilöstöä tämän valtuuskuntamatkan järjestelyistä. Kun otetaan huomioon se, että nyt on meneillään prosessi, jonka kautta Euroopan turvapaikkatukivirasto muutetaan täysimittaiseksi eurooppalaiseksi turvapaikkavirastoksi, niin tässä yhteydessä tätä taustaa vasten kun keskustelimme viraston nykyisestä ja tulevasta roolista ja sen tulevista tehtävistä, keskustelitte mielenkiintoista. Ja yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, sitä kun nyt pyritään kehittämään ja neuvostossakin käydään keskustelua viraston sisäisestä rakennemuutoksesta sen jälkeen, kun ensin entinen pääjohtaja erosi tehtävästään – muutenkin henkilöstömuutoksia tehdään ja, ja muitakin muutoksia tehdään. Hienoa, että pystymme keskustelemaan paikan päällä asiasta. Valtuuskunta keskittyy kahteen pääsisen työsarkaan, joka virastolla on turvapaikka tukitehtävät ensinnäkin ja toisaalta tiedonkerro, analysointi, koulutus, operatiivinen apu, annetaan jäsenvaltioille – Lisäksi tekee työtä kolmasissa maissa. Lisäksi se on mukana sisäisten siirtojen järjestelmässä, auttaa siinä. Hienoa, että ihmiset pystyvät puhumaan avoimesti keskenään. Tapasimme paljon korkeinta johtoa. Lisäksi tarkastelemme, mitä voidaan ottaa opiksi lukuisien vuosien kokemuksesta. Haluaisin kertoa joitakin huoliani, jotka eivät suoraan liity turvapaikkatukiviraston työhön sinänsä, vaan pikemminkin siihen, mitä komissio on pyytänyt heitä tekemään. Jotkut meistä katsoimme, että komission vaatimusta vastaa viraston nykyistä mandaattia. Noin kuukausi sitten, kenties pääjohtaja myöskin voi kommentoida asiaa, noin kuukausi sitten kuulimme, että tukivirastoa pyydettiin komission toimesta toimimaan Koreperin ohjeistuksen mukaisesti tarkastelemaan, mitkä ovat mahdollisesti turvallisia kolmansia maita Pohjois-Afrikassa, Länsi-Balkanilla, Ukrainassa ja Turkissa. Tämä on erittäin poliittinen kysymys. Nykyasetuksen mukaan tämä kolm, turvallisten kolmansien maiden tarkastelu ei kuulu turvapaikkatukiviraston tehtäviin. Haluaisimmekin kuulla komissiolta selityksen tähän, tämän pyynnön takana. Tämä menee viraston toimivallan ulkopuolelle. Komissio jatkuvasti vaatii tai asettaa uusia vaatimuksia. Uusi teksti on laadittu, mutta siellä pistetty täytäntöön. Joskus myös sellainen tunne, että tämä on vain suurta PR-toimintaa, mutta samalla jätetään huomioimatta ihmisten todelliset tarpeet kentällä – ehdotus muuttaa virasto turvapaikkavirastoksi tarkoittaa sitä, että virasto voisi antaa operatiivista apua kaikissa vaiheissa, olipa sitten tiedon keräämisestä aina sitten valitusvaiheeseen saakka, vetomusvaiheeseen saakka. Yllättävää kyllä, kuitenkaan virasto ei saa uusia henkilöstöresursseja. Pelkäämme pahoin, että tämä johtaa valtavaan varojen alikäyttöön – Enkö, tai pikemminkin rahoista tulee pulaan, koska virasto tarvitsee uutta koulutettua henkilöstöä, koska sen tehtävätkin lisääntyvät. Meidän pesi voida auttaa maita, joilla ei ole kunnosta turvapaikkajärjestelmää, mikäli yhtäkkiä sen tulee valtava määrä lisää turvapaikkahakemuksia, niin kuin esimerkiksi Kreikan tapauksessa oli. Ja on todella hienoa, ollut tarkastaa, kuinka turvapaikkatukivirasto voi tätä apua tarjota. Tarkoituksena pitää aina olla sen, että perusoikeus saada turvapaikkaa aina taataan, eikä voida ryhtyä lopetettujen palautusten tai käyntöisten menettelyyn. Saattaa olla, että valittavaa kyllä. Tärkeintä ei pitää suojella ihmisiä, vaan pikemminkin estää heitä tulemasta tai pitää heitä loitolla. Mitä tulee ihmisten palautuksiin ja nopeutettuihin menettelyihin, rajakäännytyksiin, ulko- tai pikemminkin turvavirastoa on kehotettu pohtimaan mahdollisia palautuspäätöksiä, mikäli henkilö on saanut kielteisen lopullisen päätöksen turvapaikkahakemuksensa, kuinka tämä vastaa viraston suojelutehtävää. Jotkut valtuuskuntamme jäsenet hieman lipesivät ohjelmasta ja lähtivät tarkastamaan Sea-Watch 3 ohjelmaa ja vierailimme myöskin muualla. Tutustuimme Maltan ongelmiin turvapaikkakysymyksissä, toimimme ohjelman ulkopuolelta käsin joissakin satamissa esimerkiksi. Joissakin oli laiset menetelmät käytössä, joissakin ei. Haluaisimme myöskin kannustaa jäseniä muutenkin jakamaan tietoa tuosta matkasta. Peter Niedermüller oli varjoesittelijä, joka vasti turvapaikkatokivirastosta. Hän oli paikalla myöskin. Minun mielestäni hänen olisi pitänyt olla kuitenkin virallinen valtuuskunnan jäsen, koska hän on varjoesittelijä. En voinut hyväksyä sitä päätöstä, joka tehtiin sen osalta, että hän ei päässyt varsinaiseen valtuuskuntaan mukaan, vaikka hän oli hyvin paljon asiantuntemusta, hän on erittäin arvokas jäsen tässä suhteessa. Hänen läsnäoloaan arvostajat kaikki paikalla olleet. Haluaisin kiittää myöskin sihteeristöä. Toivottavasti jäsenillä on vielä tilaisuus lukea myöskin tämä matkakertomus, mikäli he eivät ole siihen vielä tutustuneet. Martina. Kiitos Martina. Kiitos tästä hyvin kattavasta ja avoimesta raportoinnista. Viittasitte osittain komission virastoehdotukseen. Sehän on seuraavana esityslistalla esillä ja Peter voi puhua tästä, koska hän on aiheessa esittelijä ja myös aiempi, aiemman e- ehdotuksen esittelijä. Ja sitten tästä aiheesta käydään täysi keskustelu. Annamme myös väliaikaiselle pääjohtajalle mahdollisuuden vastata esitettyihin kommentteihin. haluaisin tarkistaa, haluavatko muut kollegat, jotka olivat matkalla mukua, mukana, puhua lyhyesti. Peter, Anna ja Birgit. Ja Jeronkin, hän on myös valtuuskuntamatkalla ollut mukana. Kiitoksia, puhun ihan lyhyesti vain. Haluaisin kiittää herra Aduuta hänen alustuksestaan. Uskon, että me kaikki tiedämme, että turvapaikkatukivirasto oli kriisissä edellisellä kerralla. Se on erilaisella tavalla pystynyt selvitämään tästä kriisistä. Ja tästä esityksestäkin pystymme havaitsemaan, että EASO toimii erittäin tehokkaasti kriisin jälkeen. Tämä on erittäin tärkeä viesti meille kaikille. Tämä on yksi asia, jonka halusin sanoa näin heti kättelyssä. Toinen juttu, jonka Martina jo mainitsi, joka ei ole nähdäkseni erittäin tärkeä, jälleen kerran ottaa esiin. Turvapaikkatukivirasto tarvitsee kerta kaikkiaan lisää henkilöstöä, ei pelkästään rahaa, vaan henkilöresursseja, koska rahaa ilman henkilöresursseja, mitä sillä tekee, on erittäin tärkeää saada edistystä tässä aikaan. Nähdäkseni on yhtä lailla tärkeää painottaa toistakin seikkaa, minkä Martin mainitsi, sitä kuinka tärkeä koulutus on. Kun vierailimme Maltalla, saimme erittäin vaikuttavan esityksen, joka liittyy koulutustoimintaan EASON puitteissa. Se on äärimmäisen tärkeää jäsenvaltioidenkin kannalta varmistaa tämä puoli. Viimeinen kaavio esityksessäni teki selväksi sen, että turvapaikkahakemuksia on yhä vähemmän. Jotkut jäsenvaltiot kuitenkin koko ajan puhuvat maahanmuuttopaineista ja ties mistä. Nyt olemme havainneet, että hakemuksia on vähemmän, mutta paljon enemmän poliittista keskustelua. Täytyy vielä kerran painottaa sitä, että ketä varten EUn turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka on. Ei täällä ole mitään tekemistä EASon toiminnan kanssa, mutta mutta meidän täytyy kuitenkin nähdä poliittinen konteksti koko tämän keskustelun taustalla. Siksi oli hienoa nähdä näitä tilastotietoja. Ne tekevät täysin päivän selväksi sen, että tilanne ei ole millään tavalla vertailtavissa vuoden 2015 tai 2016 tilanteeseen. Se on täysin erilainen. Jos sopii, Lenatskin oli matkalla mukana joten voitaisiin ottaa hänen puheenvuoronsa ensin aivan lyhyesti. Tehän olitte mukana valtuuskunnan matkalla. Uh, Ainahan minä puhun lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Itse matkasta toteaisin, että se oli erittäin mielenkiintoinen. Kiitoksia väliaikaiselle pääjohtajalle ja koko henkilöstölle viranavaran suuresta erinomaisesta matkaohjelmasta. Kuten Peter sanoi, me kaikki tunnemme kriisin, me tutustumme siihen paikan päälle. En tiedä nyt oikeastaan mitä odottaa, kun menemme paikan päälle, mutta ainakin omasta mielestäni tutustumme virastoon, joka oli todellakin pääsemässä takaisin jaloilleen. Se oli erittäin avoin Henkilökunta oli erittäin asiantuntevaa. Ja viraston maineen palauttaminen on tässä kaikkein tärkeintä. Virasto on ollut erittäin maltillinen, kun se on lisää resursseja ja henkilöstöä. Viraston maine luotettavana järjestönä täytyy palauttaa. Ja virasto on tehnyt kaikkensa, jotta tämä toteutuisi. Meidän täytyy täältäkin käsin voida tukea virastoa tässä suhteessa. Olen myöskin samaa mieltä siitä, mitä Peter sanoi kyselyn rahasta, vaan ennen muuta omist, asialleen omistautuneista henkilöstöstä, erityisesti henkilöresursseista, kun tarkastetaan kaikkia haasteita. Ja haasteista puheen ollen, minulla on hieman erilainen tunne kuin jollakin muilla puhujilla täällä sen osalta, minkälaisia maahanmuuttopaineita vallitsee koska olemme kyllä havainneet, että ihmisiä tulee vähemmän. Ja julkisessa keskustelussa jotkut katsovat, että maahanmuuttokriisi on ohi. Viime viikolla parlamentissa keskustelussa monet sanovat, että tämähän on vain poliittista puhetta, koska tilastojen mukaan tämä ongelma ei enää ole, mutta saman aikaan oli jotain vaikuttava havaita nämä tilastot ja nähdä, kuinka paljon on vireillä tapauksia. Ja te sanoitte, että vuoteen 2017 verrattuna tilanne kovinkaan paljon muuttunut, eli noin miljoona vireillä olevaa tapausta on edelleenkin EU-ssa. Kenties haaste on hieman erilainen tai kriisi on hieman erilainen kuin ennen, mutta maahanmuutto tai turvapaikka järjestelmän kohdistuva paine jäsenvaltiossa on kaikkea muuta kuin eilisen viime talven lumia, joten äh, tämä on todellakin asia, joka tuli täysin selväksi tästä alustuksesta myös tänään. Ja myöskin 2017 vuosikertomuksesta se ilmeni. Turvapaikkatilanne tietystikin muuttuu jatkuvasti, joten on hieman hassua puhua täällä lokakuussa 2018 viime vuoden tilanteesta, mutta nythän meillä on kaikki luvut käytössä myöskin elokuulta ja kenties mahdollisesti syyskuultakin jo tältä vuodelta. No joka tapauksessa kiitos paljon Jatkossakin teemme ilomielin yhteistyötä teidän kanssanne. And, uh, Birgit, Kiitos Birgit. Thank you very much. Kiitos. Keskittyisin kahteen kysymykseen. Ensin huomio siitä, mitä kollega Lenars juuri totesi. Miljoona käsittelyssä olevaa tapausta ja tästä koituva paine jäsenvaltioille. Miksi hän näin on? Meillähän on 500 miljoonaa asukasta unionissa. Onko miljoona avointa tapausta todella iso paine? Suurin osa tapauksista on parissa kolmessa jäsenvaltiossa, eli suurimmassa osassa jäsenvaltioita tällaista painetta ei ole. Sitäkin tulisi korostaa. Niissä maissa, joissa painetta ei tähän tyyliin ole, on kaikista eniten haluttomuutta käsitellä tätä asiaa. Tästä pääsenkin seuraavan kysymykseeni. Teidän esityksessänne, herra pääjohtaja, puhuitte vastaanotto-olosuhteista. Joissakin tapauksessa tietyissä harvoissa jäsenvaltioissa vastaanotto vastaanottofasiliteetteja on enemmänkin. Voitteko sanoa, missä maissa, kuinka paljon hakemuksia on tänä vuonna ja viime vuonna tullut käsittelyyn, ja voisitteko kuvailla, millä tavalla mm, vastaanotto mm, toteutuu ihan käytännössä? Anna. Thank you so much. Kiitos, herra Adu teidän tärkeästä alustuksestanne. Nämä ovat tärkeitä faktatietoja. Ne eivät oikeastaan paljasta sitä ikävää retoriikkaa, jota edelleenkin käytetään tässä aiheessa. Mainitsitte kansalaisyhteiskunnan esille nostamat huolet liittyen humanitaarisiin väyliin me täällä parlamentissa voimme yhtyä näihin huoliin. Humanitaariset väylät olivat esillä silloin, kun Syyrian hätätilanne oli varsinaisesti päällä vuonna 2015. Nyt olette kuvailleet, tilanne, että Syyrialaiset ja afganistanilaiset ovat suurimmat hakijaryhmät. Eikö olisi järkevämpää, että EASO avaisi yksikköjä Jordanian, Egyptiin, Turkkiin? Turkkiin esimerkiksi, ja siellä paikalla sitten käsiteltäisiin hakemuksia. Ihmisten ei näin tarvitsisi odotella sitä, että tulevat sitten laittomasti ilman mitään asiakirjoja, henkilöpapereita ja viisumeita EU-hun ja hakevat täällä sitten turvapaikkaa. Kysyisin myös teiltä, ovatko jäsenvaltiot edelleenkin kovin valikoivia – näissä sisäisissä siirroissa. Mehän tiedämme, että näin on aiemmin ollut. Jotkut ovat halunneet vain kristittyjä, vaaliahiuksisia, sinisilmäisiä tai sen tyylisiä kriteereitä. Pahoittelen sitä, että en voi kuunnella teidän vastauksianne lopun saakka, mutta kyllä joku ne kirjaa minulle myöhemmin luettavaksi. Tämä keskustelu osoittaa, minkälaista tekopyhyyttä jäsenvaltioissa on. Jäsenvaltiot tekevät kovin vaikeaksi turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille koko järjestelmän, mutta sitten niillä on, näitä, niillä on käytössään näitä kultaisia mahdollisuuksia ja väyliä. Jotkut voivat ostaa kultaisia viisumeita ja näin saavat Eurooppa, Euroopan kansalaisuuden. Ja Schengenin koko järjestelmä tässä vääristyy. Kiitos. Kiitos. Mehän käymme keskustelua komission ehdotuksesta tämän jälkeen sitten ihan täydessä laajuudessaan. Pyytäisin nyt väliaikaista pääjohtajaa Aduta vastaamaan esille nousseihin kysymyksiin. Ennen kaikkea edustaja Anderssonin esittämiin kysymyksiin vierailun seurauksena. Jos voisitte lyhyesti vastata kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you all for your... Kiitoksia ja kiitoksia näistä kysymyksistä. Haluaisin myöskin kiittää valtuuskuntavierailusta. vierailusta. Ei ole kovin tavallista, että meillä on näin pitkä vierailu. Tämähän kesti kaksi kokonaista päivää ja meillä on hyvin avointa keskustelua ja kuitenkin syvällistä keskustelua. Eli me toivotamme tervetulleeksi kaikki vierailijat, jotka ovat kiinnostuneita työstämme. Useimmat tulevat pariksi tunniksi ja yritämme antaa heille mahdollisimman paljon tietoa parissa tunnissa, mutta siihen se sitten jää. Eli nyt meillä oli paljon syvällisempiä keskusteluja ja se oli hyvä. Toivottavasti sitä oli hyötyä teille, ainakin siitä oli hyötyä meille. Sitten yksi huolenaiheinen. No, komissiohan on täällä sitten puhumassa myöskin uudesta ehdotuksestaan. Eli turvalliset alkuperämaat. No meidän mandaattimme ei ole arvioida, onko maa turvallinen, mutta työ, jota tällä hetkellä teemme, on mandaattimme osa. Eli me katsomme näitä tietoja, eli emme tee mitään arviointia tilanteesta näissä maissa. Me keräämme neutraalia ja objektiivista tietoa eri lähteistä – ja muut saavat sitten tehdä niistä johtopäätöksiä. Yleisesti ottaen haluaisin kiittää valtuuskunnan jäseniä heidän antamastaan tuesta toiminnallemme. Yritämme palauttaa viraston uskottavuutta. Ja tämän oli myönteinen viesti henkilöstöllemme. Meillä kesällä käynnistyi uusi suunnitelma, jossa on yli 50 tointa, jotka tulisi toteuttaa ensi vuoden alkupuoliskolla. No en nyt mene yksityiskohtiin, mutta olen viime kuussa puhunut näistä talousarvion valvontavaliokunnassa, mutta haluamme palauttaa luottamusta sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tämä koskee henkilöstöä ja sidosryhmiä, kuten parlamenttia – näin voimme parantaa sisäistä hallintoa, sisäistä valvontaa ja rakentaa kapasiteetteja. Ja meillä on nyt aika paljon rekrytointia. Inhimilliset resurssit ovat suuri huolenaihe virastolle ja yritämme lisätä henkilöstä 30 prosentilla ensi vuoden alkuun mennessä. Myöskin täytyy tietää, että tiedämme, että meillä on parantamisen varaa, jotta saamme lisäresursseja, mutta esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen löydökset korostavat, kuinka tärkeää on myöntää meille riittävästi resursseja. Näin pystymme noudattamaan kaikkia velvollisuuksiamme. Hyvin lyhyessä ajassa meistä on tullut asiantuntijakeskuksesta tukivirasto. Eli se tarkoittaa tärkeitä menettelyitä, tärkeitä sopimuksia. Ja meillä pitää olla riittävästi asiantuntemusta ja resursseja, jotta pystymme toimimaan sääntöjen mukaisesti ja käyttämään veronmaksajien varoja avoimella tavalla. Sitten vastaanotto. Zippel kysyi tästä. En puhunut vastaanotto-olosuhteista, vaan vastaanottokapasiteeteista eri paikoissa. Ja valtaosassa jäsenvaltioita kapasiteettia on vähennetty. Mutta Espanjassa, Italiassa, Latviassa ja Liettuassa ja Portugalissa on lisätty vastaanottokapasiteettia. Eli sinne on lisätty vuodepaikkoja vastaanottokeskuksiin. Ja no, tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa, joissa esimerkiksi Espanjassa on tullut paljon enemmän hakemuksia ja jo esimerkiksi Italiassa hakemusten määrä on romahtanut. Eli mitä yleisiä johtopäätöksiä ei tästä trendistä voida tehdä. Ja sitten koulutuksesta puhuttiin. Puhuin turvapaikkakysymyksistä en vuosikertomuksesta, mutta koulutus tietysti on meille tärkeää toimintaa. Näin on ollut viraston perustamisesta lähtien ja varmaan nyt voidaan sanoa, että me olemme Euroopan turvapaikkakoulu, kun ajatellaan viranomaisia ja esimerkiksi tuomareita. Yli 26 000 osallistujaa on ollut koulutuksissamme, eli se on valtava määrä. Ja tämä osoittaa, kuinka tärkeää on lähentää turvapaikkamenettelyitä. Koska jos kaikilla viranomaisilla on samat välineet ja samat tiedot, niin silloin voidaan toivoa, että päätöksentekomenettelyt myöskin lähentyvät. Sitten humanitaariset käytävät ja EASON toiminta tulevaisuudessa – En nyt puhu tästä ulkoisesta toiminnasta. Sehän on hyvin arkaluontoinen kysymys, johon liittyy monia ulottuvuuksia. Nyt ei ole aikaa keskittyä siihen. Mutta Jason rooli on nyt tärkeämpi uudelleen sijoittamisessa. Ja Euroopan turvapaikkavirastolla on myöskin tässä roolinsa. Ja kaksi viikkoa sitten päätettiin Tur- Turkissa toteutettavasta pilottihankkeesta. Eli siellä on sitten satamassa tiloja jäsenvaltioille, joista sitten tehdään valintoja. Eli toivottavasti vielä on koulutusta ensi vuoden alkupuoliskolla. Ja näin voimme sitten jatkaa tuen antamista myöskin tulevaisuudessa. Toivottavasti vastasin valtaosaan kysymyksistä ja päätänkin nyt sitten tähän. Kiitos. Kiitos pääjohtaja Adu. Komission ehdotuksestahan keskustellaan seuraavassa esityslistan kohdassa. Haluan kiittää äh, matkavaltuuskuntaa. Lipestähän neljä valtuuskuntaa on keskittänyt näihin kysymyksiin. Eli jos jotkut kokevat, että toiminta ei ole tehokasta, niin katsokaapa tätä matkaa. Kaikki mukana olleet jäsenet ovat todella kokeneita ja ovat, heillä on tarve nähdä itse paikan päällä, mitä paikalla tapahtuu. Me olemme toimineet siis tehokkaasti ja oli aivan oikein matkustaa paikan päälle valtuuskuntamatkan yhteydessä. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Kiitos myös pääjohtaja Adu. Teillä on tapaamisia myös muiden kollegoiden kanssa. Tämä on varmasti virastolle eh, kiihkeä aikaa. No sitten komission esitys. Tarkistettu ehdotus turvapaikka-asetuksesta. Tämä aihehan oli osa koko uudistuspakettia, ja ensimmäinen, josta päästiin väliaikaiseen sopimukseen kesäkuussa 2017 Maltan johdolla. Nyt sopimus on avattava uudelleen ja komissio syyskuussa jätti korjatun ehdotuksensa. Ehdotusta ei voi käsitellä äh, irrallisena, vaan se on osa tätä väliaikaisen sopimuksen taustaa. Tästä syystä olemme päättäneet julkaista väliaikaissopimuksen. Se löytyy asiakirjakansioistanne ja kaksi muuta toimielintä on antanut tälle hyväksyntänsä kun ajattelemme, miten tärkeä koko turvapaikkajärjestelmän uusiminen on, näin ollen valiokuntamme on päättänyt työstää ehdotusta niin sanotun nopeutetun menettelyn kautta englannin kielellä. Libevaliokunnan esittelijä oli myös edellisen ehdotuksen esittelijä. Hänen tehtävänsä on nyt uudistettu, eli kyseessä on edustaja Nidämylä. Annan Peterille puheenvuoron. Hän voi kertoa meille hetken kuluttua tästä aiheesta lisää. Ensin kuitenkin pyydämme komission edustajaa esittelemään tämän ehdotuksen. Herra Ryan, yksikön apulaisjohtaja äh, pääosasto Homista. Herra Ryan, eikö niin? Olkaa hyvä. Te voitte esittää alustuksen ja sitten esittelijä käyttää puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. 12. syyskuuta komissio hyväksyi todellakin joukon toimia kolme lainsäädäntöesitystä että muun muassa, joilla pyritään vahvistamaan EUn kykyä hallinnoida maahanmuuttoa. Puheenjohtaja Juncker selitti unionin tilan koskevassa puheenvuorossaan samaisena päivänä, että merkittävä edistys on saatu aikaan, kun on pyritty luomaan kestävämpi, vankempi maahanmuuttojärjestelmä, mutta lisätoimia tarvitaan kaikilla saroilla sen varmistamiseksi, että EU pystyy todellakin vastaamaan sitä kohtavan haasteeseen. Erittäin tärkeää on, että sopimus saadaan aikaan kaiken kattavasta uudistuksista, joka liittyy yhteiseen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmään, ja oikea tasapaino täytyy saada aikaan solidarisuuden ja vastuun välille. Vahva EUn turvapaikkavirasto on tärkeä pilari, kun halutaan luoda tehokas ja toimiva yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Se on tärkeä väline, jolla osoitetaan solidaarisuutta niitä maata kohtaan, joihin kohdistumaan muuta paineita. Vahvistetun viraston täytyy voida antaa kaikenlaista operatiivista ja teknistä apua, jota jäsenvaltiot tarvitsevat, jotta saadaan paremmin hallinnoida maahanmuuttoa. Sen täytyy voida tehdä yhä läheisempää yhteistyötä muiden eurooppalaisten virastojen kanssa, niin että ne voivat yhdessä luoda Kunnallisen eurooppalaisen tavan reagoida. Komissio on siksi ehdottanut näitä kohdennettuja muutoksia alkuperäisiin ehdotuksiin, selkeytyvät eurooppalaisen turvapaikkatukivirastoon. Ehdotus varmistaa, että virastolla on selkeästi määritelty mandaatti kaikkien operatiivisten toiminnan osalta, joita sen, sitä voidaan pyytää toteuttamaan. Lailliset esteet eivät saa olla vielä, kun se tukee turvapaikkakysymyksissä jäsenvaltioita. Haluaisin alusta pitäen painottaa, että tämä muutettu ehdotus täysin kunnioittaa väliaikaista poliittista sopimusta, joka saatiin aikaan yhteislainsääntäjien välillä jo viime vuonna, erityisestikin kesäkuussa 2017. Komission alkuperäinen ehdotus oli peräisin viime vuoden heinäkuulta. Tämä perustuu tuon väliaikaisen sopimuksen ja ottaa huomioon kaikki kokemukset, joita on saatu viime vuosina, varsinkin Kreikasta ja Italiasta. Nämä kokemukset ovat osoittaneet, että meidän täytyy laajentaa operatiivista ja teknistä apua, jota virasto voi tarjota jäsenvaltioille. Kohdentumuutokset, muutokset, jotka ovat ehdotuksessa mukana yhdessä ehdotuksen kanssa, joka hyväksyttiin samana päivänä, ehdotuksella pyritään vahvistamaan raja- ja rannikkovartistoa ja helpotettu, yksinkertaistettu palautuksia koskeva direktiivi Nämä kaikki muutokset yhdessä ovat vain rajallisia. Ne ovat lisää väline tai täydentävä väline suhteessa siihen, mistä on jo sovittu. Mikäli lyhyesti tarkastellaan yksityiskohtaisemmin sitä, mitä me ehdotamme. Ensinnäkin ehdotuksessa pyritään varmistamaan se, että jäsenvaltiot voivat hyötyä vahvistetusta tuesta, jota virasto voi antaa, jotta ne pystyvät prosessoimaan hakemuksia kansainvälisen suojelun hakemuksia nopeasti ja tehokkaasti. Tämä helpottaa viraston läsnäoloa kaikkiin, kaikissa menettelyvaiheissa, kun hakemuksia tarkastellaan hallinnollisessa, hallinnollisessa vaiheessa aina siihen saakka, kun jäsenvaltio päättää asiasta Dublin-asetuksen valossa. Tämä tarjoaa myöskin mahdollisuuden antaa hallinnosta tukea myöskin vetoomusvaiheessa, mikäli se valtio tällaista apua pyytää. Uskon, että on tärkeää painottaa, että tämä vahvistettu tuki on asia, jonka jäsenvaltio voi saada vain, mikäli se pyytää sitä ja tarvitsee sitä. Ei jäsenvaltiolle mitään pakoteta. Lisäksi on tärkeää painottaa, että lopullinen päätös, kun henkilö hakee kansallista suojelua joko hallitusvaiheessa tai vetomusvaiheessa, niin lopullisen päätöksen tekee aina kansallinen viranomainen. Tuki paketin kokoonpano aina mukautetaan vastaamaan jäsenvaltion omia tarpeita ja siitä sovitaan operatiivisen suunnitelman yhteydessä. Tämä helpottaa myöskin juovampaa yhteistyötä viraston ja raja- ja rannikkovartioston välillä. Tässä varmistetaan, että kaksi virastoa tulee tekemään työtä toisiaan täydentävällä tavalla. Yhdessä ne pystyvät pistämään kentälle maahanmuuttotukitiimejä jotka pystyvät auttamaan kaikissa haasteissa, joita jäsenvaltioihin kohdistuu. Kolmanneksi ehdotus mahdollistaa sen, että voidaan näitä maahanmuuttotukitiimejä ottaa käyttöön ei pelkästään silloin, kun kohtuutonta painetta kohdistuu jäsenvaltioon, niin kuin esimerkiksi viime kesänä kävi, mutta se voi olla myöskin ehkäisevä väline. Siten pystytään paremmin hallinnoimaan näitä sekä maahanmuuttovirtoja jotka kohdistuvat jäsenvaltioihin. Italian ja Kreikan kokemus osoittaa, että on tarpeesta myöskin antaa kokonaisvaltainen koordinointirooli näille tiimeille, eikä suoraan komissiolle. Tämä nyt on täsmennetty tarkistuksissa, jotka on tehty tehtävän antoon. Tämä varmistaa johdonmukaisuuden, resurssien, säästelijän käytön ja mielekkyyden viraston toiminnassa. Kaikki meidän muutokset vastaavat ehdotusta, joka liittyy rajarannikon vartiostoon, joten nämä kaksi virastojen välin yhteistyö vahvistuvat. Mitä hallintorakenteeseen tulee, tässä tätä näitä periaatteita, joita määriteltiin toimielinten välisessä sopimuksessa, joka koskee hajautettuja erillisvirastoja heinäkuulta 12. Tämä on se kehys, josta yhdessä sovittiin parlamentin komission ja neuvoston kesken. Mitä tässä nyt on sitten muutettu? Mandaatio muutetaan siten, että komissiolle annetaan vastuu ehdottaa ehdokkaita johtokuntoon ja myöskin tai pikemminkin komission tehtävän ehdottaa johtaja virastolle ja myöskin apulaisjohtaja. Tämä liittyy pääjohtajan valintaan. Vastaava muutos on tulossa myöskin rajarannikkovartioista asetukseen. Tämä laajennettu mandaatti budjetti tarkoittaa sitä, että virasto saa myöskin lisää resursseja 55 miljoonaa vuodessa vuosille 2019-2027. Tämä mahdollistaa sen, että virasto voi lähettää näitä tukijoukkoja paikalle tarvittaessa. Lisäksi sillä on riittävästi asiantuntijoita ja teknistä laitteistoa ja infrastruktuuria käytössään. Koska jotakin kysymyksiä esitettiin jo aiemmin, niin voin ehkä todeta, että että edellisessä kokouksessa edustaja Niedermüller ja Andersson jo kuulivat, miksi emme saman aikaan ehdottaneet lisää henkilöstöresursseja virastolle. Tai tästä nämä kaksi edustajaa kysyvät. Voimme kenties todeta, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että lisää resursseja tarvitaan virastolle. Ja viraston henkilöstömäärä onkin viimeisten vuosien aikana paisunut valtavasti. Tämä työ on vielä meneillään, mutta emme usko, että nyt tiukasti ottaen on tarpeellista antaa lisää henkilökuntaa, jotta virasto voisi tehokkaasti suorittaa tehtäväänsä, laajennettua tehtäväänsä. Tässä suhteessa uskon, että on tärkeää muistaa, että lisää raha, joka virastolle tulee, tulee merkittävällä tavalla tai suurin osa tästä rahasta tullaan käyttämään asiantuntijoiden palkkaamiseen, asiantuntijoiden, jotka ovat mukana näissä tiimeissä, joita voidaan lähettää kentälle laajentun mandaatin nojalla. Ja vielä lopuksi pidämme hyvänä sitä, että teidän valiokuntanne on päättänyt käyttää nopeutettua menettelyä tämän ehdotuksen kohdalla. Kiitos. Okay, thank you very much, Mr. Ryan. Kiitos, herra Ryan. Tässä oli paljon ajattelemisen aihetta esittelijälle ja muillekin kollegoille. Tämä korostaa jälleen kerran myös sitä, miksi valtuuskuntamatka oli niin tärkeä ja miksi aihe kiinnostaa näin kovasti. Tähän voitaisiin vielä lisätä se, että viraston tehokkuuteen kiinnitetään kovasti huomiota. Tämä ei ole enää mikään kaukainen aihe, vaan nyt todella katsotaan, minkälaista lisäarvoa virastosta saadaan. Nyt äh, aihe herättää todella yksityiskohtaisempaakin kiinnostusta. No sitten Peter Niedermüller, te olette tämän aiheen esittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että tämä hyvin tärkeä aihe on otettu esityslistalle. Minäkin sanoisin komissiolle kiitokset tämän aiheen valmistelusta. Niin kuin kaikki tiedämme, toukokuussa 2016 komissio teki muiden ehdotuksen ohessa ehdotuksen asetukseksi Euroopan unionin turvapaikkavirastosta. Ehdotuksella oli tarkoitus antaa virastolle tarvittavat välineet, jotta se voisi vastata niihin haasteisiin, joita unionille ja jäsenvaltiolla on maahanmuutto- ja pakolaispolitiikassa edessään kun pidämme tämän mielessä, niin parlamenttihan on aina ollut sillä kannalla, että viraston tulisi olla toimintakykyinen mahdollisimman nopeasti. Neuvottelut eivät olleet helpot, mutta onnistuimme saamaan neuvoston kanssa sopimuksen kesällä 2017. Poliittisen sopimuksen teksti on nyt julkaistu parlamentin nettisivuilla ja kaikki sen voivat lukea, aivan kuin puheenjohtaja Murais jo mainitsi. Poliittinen sopimus mielestämme on edelleenkin validi. Olen yllättynyt, että neuvosto ei onnistu pääsemään tässä tärkeässä aiheessa kompromissiin. Komission ehdotus tulee minulle näin ollen yllätyksenä, koska väliaikainen tilapäinen sopimus lainsäätäjien kesken näin avataan uudelleen ja sitten myös sisältökysymyksiä huomattavalla tavalla muutetaan. Uusia tehtäviä Dublinin uudistuksen ja turvapaikka-asetuksen tiimoilta virastolle annetaan ja neuvottelut näistä ovat edelleen käynnissä. En ymmärrä, miten komissio näkee tämän sopimuksen juridisen statuksen. Olen kuullut herra Rajonilta, että komissio olisi valmis sopimaan tästä väliaikaisesta sopimuksesta vuodelta 2017, jos, mutta jos todella näin on, niin koko tilanne on vieläkin epäselvempi minun silmissäni, koska en oikein ymmärrä, minkälaiset aikeet tämän uuden ehdotuksen takana piilevät. Meidän arviomme mukaisesti komission ehdotus pyrkii tehostettua annettuun apuun, ja se olisi kyllä onnistunut tämän väliaikaisen sopimuksen muodossa. Tässä kohdin tarvitaan vielä lisäneuvotteluja tästä ehdotuksesta. Aivan niin kuin Itävalta on jo kertonutkin, me olemme eh, esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kesken päässeet sopimukseen eh, eri poliittisista ryhmistä, että uudelleen neuvotteluja tästä tilapäisestä sopimuksesta ei järjestetä. Tällainen hyvin selkeä kannanotto annettiin kaikkien esittelijöiden ja varjoesittelijöiden taholta. Lisäksi komission ehdotus aiheuttaa myös menettelytapaan liittyviä haasteita Euroopan parlamentissa, eikä komissio tästä ole tietoinen tietääkseni. Oletteko kuullut, kuulleet parlamenttia ennen kuin tämä menettely käynnistettiin, eli miten tämä nyt oikein hoidetaan? Budjetin korotus toki on tervetullut, se on todella tarpeellinen. Pahoittelemme kovasti sitä, että henkilöresursseja virastolle ei kuitenkaan lisätä. Ja olen edelleenkin sitä mieltä, että budjetin kasvattaminen tässä muodossa ei eh, juurikaan auta. Täytyy sanoa, että minulla ei ole sitä vaikutelmaa, että tämä parlamentti olisi valmis eh, nyt eh, tarttumaan tähän 2017 väliaikaiseen sopimukseen. Uskon, että tämä on yleinen kanta esittelijöiden ja varjoesittelijöiden keskuudessa. Kiitos. Kiitos Peter. Kuuntelemme äh, neuvoston kantoja, puheenjohtajavaltion kantoja hieman myöhemmin. No sitten henkilöstökysymykset, äh, juridinen kysymys ja niin poispäin. Kuuntelemme varjoesittelijöiden näkemyksiä. EPPn esittelijä on Carlos Coelho. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Olen niiden myölin kanssa samaa mieltä. kesäkuussa 2017 Maltan puheenjohtajakaudella neuvosto ja parlamentti pääsivät väliaikaiseen sopimuksen uudesta oikeusperustasta uudelle eurooppalaiselle turvapaikkavirastolle. Sen jälkeen muita väliaikaissopimuksia on tehty turvapaikkavälineistä, ja ne kaikki sitten jäivät jumiin neuvostoon. No nyt komissio haluaa tukea neuvostoa ja viivyttää väliaikaisen sopimuksen täytäntöönpanoa. Katsotaan nyt tilannetta rauhassa. Komissio on tehnyt esityksen, jossa korjataan toista ehdotusta, josta on jo tehty väliaikainen sopimus. Mutta jos katsotaan ehdotuksen sisältöä, Lähentääkö se lainsäätäjää keskenään? Luoko se joustavamman oikeusperustan uudelle turvapaikkavirastolle, jotta se noudattaa uusia turvapaikkasäädöksiä? Parantaako se viraston kapasiteetteja? Eikävä kyllä vastaus näihin kysymyksiin on selkeä ei. puheenjohtaja. Käsittääkseni meillä on sopimus. Käsittääkseni tämä oli ensimmäinen turvapaikkakysymys, josta tehtiin väliaikainen sopimus yli vuosi sitten. Me emme tiedä, mitä komissio tällä haluaa. Me emme tiedä, mitä neuvosto haluaa. Mutta meidän täytyy hyväksyä uusi turvapaikkavirasto ja vielä ennen tämän lainsäädäntökauden loppua. Tähän tavoitteeseen on päästävä. Esittelijä Niedermüller voi luottaa meidän tukemme, kun hyväksytään tämä sopimus viipymättä. Kiitos. I mean, that was a very articulate... Siinä esittelijän kantaa vahvistettiin todella selkeäsanaisesti. Voisiko mä enää vahvemmin sanoa? Toivottavasti puheenjohtajavaltio oli kuulolla. Kuulemme heidän kommenttia hetken kuluttua. Varmaankin samanlaista viestiä kuulemme muilta varjoesittelijöiltä. Martina, käytättekö puheenvuoron nyt QE-ryhmän varjoesittelijän ominaisuudessa? Also say that we concur. Minäkin toteaisin, että olemme täysin samaa mieltä kaikista siitä, mitä Peter jo sanoi. Minun täytyy sanoa, että olen hieman nyt äh, hämmästynyt suorastaan. Olettaisin, että komissio ymmärtää, mitä hyötyä on siitä, että on pitkän aikavälin pitkäkestoista koulutettua asiantuntevaa henkilöstöä virastossa, varsinkin taloudellisessa virastossa. Kuitenkin komissio tekee sellaisen johtopäätöksen, että Vaikkakin virasto antaa lisää tehtäviä ja lisää rahaa, niin siitä huolimatta ei ole tarpeellista lisätä henkilöstöä, koska ei voi vaata palkata asiantuntijoita ulkopuolelta käsin. Ulkopuolisia asiantuntijoita. Mikä te haluatte lisätä omaa asiantuntemustanne? Komissiokin haluaa omaa as, omia asiantuntijoita, niin kai te nyt ymmärrätte, mitä virasto nyt tarvitsisi. Minä kertaa kaikkien hylkään tämän teidän ajatuksenne, että te annette kyllä lisää tehtäviä ja lisää rahaa, mutta samaan aikaan kieltäydytte antamasta lisää henkilöstöä, koska tällaisia lyhyillä sopimuksilla työskenteleviä asiantuntijoita voi enää palkata. Heillä on parhaat aikeet kyllä, mutta heillä ei ole riittävästi asiantuntemusta, eikä asiantuntemusta voida sitten jakaa taikka jättää virastoon sitten, kun sopimus loppuu. Kun asiantuntija lähtee, hän vie osaamisensa mukanaan, joten en tätä kertaakin hyväksy, mitä te sanoitte. Voisin myöskin esittää kysymyksen. Voisiko komissio kertoa meille tarkalleen, mikä sanamuoto oli pyynnöstä, joka komissiolta tuli Koreperin kehotuksesta – pyyntö, joka kohdistuu turvapaikkatukivirastolle mahdollisista kolmansista maista. Olen edelleenkin huolestunut tästä samasta asiasta, huolimatta siitä, mitä täällä jo sanottiin. Ehkä voisit hieman lieventää minun huoltani. Mikäli minun huoleni on täysin perusteeton, niin olisi hienoa kuulla teiltä. Ei pelkästään suurista selitystä, vaan saisinko kopion siitä tekstistä, joka lähetettiin turvapaikkatukivirastolle, koska tämä lieventäisi minun kenties turhaa huoltani, mikäli se on turhaa. Okay, thank you. The other uh, group were not... Kiitos. Muiden ryhmien varjoesittelijät eivät ikävä kyllä voi olla paikalla, mutta kuulimme yleistä tukea esittelijän kannalle. No sitten komissio. Tämä viimeiseksi puheenvuoron, mutta Simon Prammer puheenjohtajavaltion edustaja, voi nyt osallistua omalla panoksellaan keskusteluun. Eh, hieman nyt nokkelasti yritän muotoilla kysymykseni niin, että kun pari kuukautta on jäljellä, niin mitä tietoja voitte antaa tästä kokonaispaketista ja laajemmasta kontekstista? Jos eh, voisitte tähän vastata, niin sitä olisi kovasti hyötyä. Tietysti sitten myös täsmällisemmät kysymykset, jotka esittelijä esitti, niin nekin vaativat vastaamista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä Niidemylen, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia kutsusta valiokuntaan ja mahdollisuudesta puhua neuvoston nimissä. Kiitos myöskin komissiolle tästä muutosehdotuksesta. Sehän tuli 12. syyskuuta. Ja aluksi haluaisin vastata muutamiin puheenvuoroihin. Tietysti myöskin puheenjohtajavaltiolle on täysin selvää, että komission muutosehdotus pohjautuu tämänhetkiselle sopimukselle, joka saatiin aikaan Viron ja Valtan puheenjohtajuuskaudella kausilla. Tarkoituksena ei siis ole poiketa sovitusta tekstistä. Ja sitten miten sitten neuvostossa on käsitelty komission ehdotusta. Ensimmäinen käsittely tapahtui 25. syyskuuta turvapaikka-asioiden työryhmässä neuvostossa. Tämän viikon maanantaina eli 8. lokakuuta oli sitten toinen käsittely – Siellä laadittiin ensimmäisiä kompromissiesityksiä ja seuraava kokous on sitten 26. lokakuuta. Eli tavoitteena on jatkaa neuvotteluita mahdollisimman pikaisesti edellyttäen, että meillä on enemmistö ja silloin voidaan saada mandaatti kolmikantaneuvotteluille parla- parlamentin kanssa. Ja on hienoa kuulla, että parlamenttikin ja tämä valiokunta haluaa käsitellä tämän ehdotuksen nopeutetussa käsittelyssä. Ja odottelin jo innolla yhteistyötä esittelijä Niedemüllerin kanssa. Kiitos. Okay, that's nice. Thank you. No niin, mukavaa. Kiitos. Mitäs sitten? Mr. Ryan, do you want to... Herra Ryan. Haluatteko nyt tähän yleisen masennuksen ilmapiiriin yhtyä? Ei vaan, haluatteko käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? I think so, unless yeah, sure. there are... No, minun täytyy vasta myöhemmin. Oh, just generally. Okay. No, I think the points were... No, uskon, että kommentit olivat erittäin selkeitä, mitä lisämäärärahointiin tulee. Minä omasta mielestäni jo puhuin tästä. Katsomme, että ei ole tiukasti ottaen tarpeellista antaa lisää henkilöstöresursseja, kun otan huomioon, että nykyinen sopimus, joka perustuu sopimukselle johtaa, jos se jo johti siihen, että henkilöstömäärä kasvoi 500 tai kasvoi 500, mikä on paljon enemmän kuin tänä päivänä. Joten siinä on tiukasti nyt tarpeellista henkilöllisuuden lisääminen, mutta pistän kyllä tarkalleen merkille kommentti, jota täällä esitettiin. Mitä tulee lisäarvoon, joka ehdotuksella on? Uskon, että Niedermüller ja Koili varsinkin painottavat tätä puolta. En voi oikeastaan tehdä muuta kuin toistaa, että ne ovat erittäin kohdennettuja muutoksia. Ei tällä nyt avata kokonaan herkkiä osatekijöitä tässä tekstissä, josta sovittiin viime kesänä. Uskon, että nämä muutokset voidaan tehdä ilman, että uudelleen avataan näitä herkkiä kohtia. Erityisesti huomauttaisin, että alkuperäinen komission ehdotus tehtiin kesällä 2016. Meillä on tällä välin kertynyt hyvinkin paljon kokemusta tällä välin. Erityisestikin sen osalta, kuinka virasto on voinut auttaa järjestelykeskuksissa Italiassa ja Kreikassa. Kun otimme opiksemme tilanteesta, katsoimme, että oli tarpeellista selkeyttää mandaattia vielä viraston tehtävän antoa. Voisin varmistaa, että maahanmuuton hallinnan tukitiimit voidaan ottaa käyttöön hyvin monenlaisissa olosuhteissa. Laajemmissa Haluaisimme laajentaa mahdollisuuksia suhteessa alkuperäiseen sopimukseen. Muutokset on ehdotettu rajarannikkovartiostoon, Halusimme, että sekin voisi toimia juohevasti ja siksi tarvittiin vastaavia muutoksia myöskin turvapaikka-tukiviraston tehtävänantoon. Viimeinen huomio budjetista. Monet teistä puhuivat siitä, että lisäbudjetti on tarpeen. Lisää rahaa tarvitaan ja tämä on yksi niistä muutoksista, joka tulee tämän muutetun ehdotuksen myötä mukaan. Tätä lista kolman, turvallisista kolmansista maista, jotka edustaja Anderson mainitsi. Kommentoitteko sitä? Haluatteko vielä vastata tähän kysymykseen? Uh, on safe third countries. Niin, turvalliset kolmannet maat. EASOa on pyydetty, ja tämä voi vahvistaa, toteuttamaan tutkimusta, tekemään tutkimusta mahdollisista ehdokasmaista, jotka päätyisivät sitten kolmansien, turvallisten kolmansien maiden luetteloon. Tätähän neuvosto on pyytänyt. Ymmärrän, että tämä työ on tällä hetkellä nyt käynnissä EASossa. Thank you very much, Mr. Kiitos, herra Ryan. Aion tehdä nyt masentavan johtopäätöksen tästä keskustelusta, mutta jos niiden myöllä haluatte käyttää loppusanat, kenties se olisi parempi. Niin, voin vastata muihinkin kommentteihin, jos vielä... Jos vielä joku haluaisi jotakin sanoa. Martina. Point. Vain yksi asia tiedä, mitä komissio nyt sanoi. Se pitää faktapohjaisesti paikkansa, mutta haluaisin jäsenille tiedon tämän pyynnön luonteesta. Eli voisivatko jäsenet saada tietonsa tämän pyynnön ja missä muodossa se esitettiin? Todennäköisesti, tai siis te varmistitte, tämän tilanteen, mutta haluamme todellakin nähtäville sen pyynnön, mikä EASalle on esitetty. Kenties sähköposti, kirjeenvaihtoa tai kirjeenvaihtoa, jos se voitaisiin toimittaa myös jäsenten luettavaksi. Kiitos. Um, I'll, I'll, I'll come back. Niin, tämä oli selkeä pyyntö. Herra Rajan saatte vielä puheenvuoron, mutta Peter tässä vaiheessa. Very shortly. Ja eh, lyhyesti Haluaisin vielä kiittää komissiota vastauksista ja ehdotuksesta. Ja tietysti olen iloinen, kun kuulen, että puheenjohtajavaltio Itävalta haluaa viedä neuvottelut nopeasti päätökseen. Olisin iloinen, jos mahdollisimman pikaisesti saamme aikaan sovun, koska uskon, että kaikki tässä salissa ovat yhtä mieltä siitä, että Euroopan turvapaikkavirasto on hyvin tärkeä väline, kun ajatellaan näitä kysymyksiä. Eli on hyvä, että puheenjohtajavaltio antaa meille tätä tukea. Kiitoksia puheenjohtaja. Okay, um... Selvä herra Ryan seikasta, jonka edustaja Anderson nosti esille. Haluatteko vastata? Aivan lyhyesti. Minulla ei tietenkään ole pyyntötekstiä mukana, niin ehdottaisin, että voisimme olla yhteydessä sihteeristöön jossakin myöhemmässä ajankohdassa ja jos voimme vielä tarjota tästä lisää yksityiskohtaista tietoa. I'll, I'll Selvä. Minä seuraan tämän asian etenemistä teidän kanssanne. Kuulin kyllä esittelijän viestin ja sen, mitä neuvosto sanoi. Eli varjoesittelijöiden kokous varmasti tarvitaan sulattelemaan tätä komission viestiä. Aiheeseen liittyy myös poliittisia huolia. Kaikki tämä on nähtävä ikään kuin paketin, kokonaispaketin kontekstissa sen takia kysyinkin, voisiko neuvosto hieman kertoa tilanteesta tässä kokonaispaketissa. Meilläkin täällä silmät pyörivät päässä, puheenjohtajavaltio. Nämä kysymykset kaikki liittyvät toinen toisiinsa ja teidänkin täytyy oma osuutenne tässä asiassa hoitaa. Varjoesittelijöiden kokouksessa varmasti täytyy perehtyä myös tähän laajempaan kontekstiin jonkinlaista liikahtamista on saatava tässä paketissa aikaiseksi. Sehän on selvää. Eli kokous täytyy järjestää ja sitten katsoa, mikä tilanne on. Mutta meidän puolella aitaa on poliittisia huolia noussut esille tästä lainsäädäntömenettelystä. Kiitos esittelijöille ja varjoesittelijöille, jotka olivat paikalla ja jotka ovat tehneet työtä tässä aiheessa. Me palamme aiheeseen, kunhan varjoesittelijät ovat tavanneet ja on sitten raportoitavaa. Kiitos myös komissiolle ja puheenjohtajavaltion edustajille. Hyvät kollegat, nyt menemme nopeasti eteenpäin. Meillähän on äänestyksetkin esityslistalla, eli pitää pysyä aikataulussa. Kohta kuusi. Äh, kyseessä on perusoikeuksien ja arvojen ohjelma ja sen perustaminen. 2021-2027 kaudelle. Niin kuin kollegat tietävät, tavoitteena on saada ohjelma ja budjetti tälle kaudelle. Ja kyse on myös säännöistä, joilla tällaista rahoitusta tarjotaan ohjelmalle. Tämä liittyy eu budjettiin ja sen oikeusosuuteen. Haluamme osallistavan moniarvoisen yhteiskunnan esittelijä tässä aiheessa on Budil Valero. Minulla on nyt ilo antaa Budille esittelijänä puheenvuoro. Jos ette jää kuuntelemaan tämän kohdan käsittelyä, niin poistukaa salista hiljaa. Budil. Så mycket. Eh, ni får sätta på er lurarna för jag tänker prata svenska. pistää kuulokkeet, koska aion puhua ruotsia. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja muita jäseniä. Tähän käsittelyn on osallistunut lukuisia valiokuntia. Haluaisin kiittää myöskin järjestöjä, jotka ovat ottaneet minuun yhteyttä, kun laadin tekstiä. Taloussosiaalikomitea ja alueiden komitea on myöskin ollut mukana. Tapasin kummankin edustajia Hieman taustaa. Kyse on siitä, mitä Euroopan unionissa tapahtuu. Ja se, mitä nyt tapahtuu, on huolestuttavaa, koska jotkut perusperiaatteet nyt on asetettu kyseenalaisiksi, tai niille on kintalla viitattu jäsenvaltioissa. Olemme nähneet tilanteita, joissa jäs- ihmisillä ei oikeastaan ole tietoa edes heidän oikeuksistaan unionissa – Artiklassa 2 määritellään perusperiaatteet kansallisten oikeuksien osalta. Huhtikuussa tänä vuonna parlamentti antoi päätöslauselman, jossa peräänkuulutettuun peräänkuulutettiin uutta rahaa, jolla voitaisiin tukea kansaisjärjestöjä, jotka tekevät työtä EU-alueella ihmisoikeuksien parissa esimerkiksi. Haluaisimme saada tämän tuen samalle tasolle kuin tuki, jota annetaan kansalaisjärjestöille EUn ulkopuolella. Olemme voineet hyvinkin paljon auttaa ihmisoikeusjärjestöjä, järjestöjä, jotka tarkkaavat sitä, miten hallitukset toimivat EUn ulkopuolella, mutta meillä ei ole minkäänlaista rahaa omien kansalaistemme oikeuksien varmistamiseksi. Päätöslauselma hyväksyttiin siis huhtikuussa. Komissio teki sitten ehdotuksen tämän jälkeen. Ja me erittäin kiitollisia siitä, että komissio näin toimi. Tällä laajennetaan olemassa olevien ohjelmien laajuutta, jotta nämä ohjelmat kattavat yhä paremmin perusoikeudet ja oikeusvaltion periaatteen. Esimerkiksi, mutta mitään uutta rahaa ei kuitenkaan saatu. Tämä tarkoittaa sitä, että olemassa olevat ohjelmat, jotka muutenkin ovat kärsineet rahapulasta, ovat nyt vaikeuksissa. Olen kuullut eri tahoja ja kaikki ovat sanoneet, että tälläkään hetkellä on riittävästi rahaa ja osa rahasta pitää käyttää nyt uusia osa-alueita ja uutta työsarkaa varten. Ja tämä on hankalaa. Tämä on se syy, miksi yhte, yhdessä muiden varjoesittelijöiden kanssa pohdin, mitä parlamentti haluaa. Kaikki varjoesittäjät otin mukaan keskusteluun, niin suurin osa heistä oli samaa mieltä. Ehdotukset liittyvät lähinnä soveltamisalaan. Ketkä kaikki kuuluvat tässä mukaan? Ketkä ovat katettuina? Kuten totesin, kun otetaan huomioon nyt valitsevat olosuhteet, meidän täytyy tehdä – ehdotus, joka ei millään tavalla aiheuta hallaa nyt olemassa oleville ohjelmille. Meidän täytyisi oikeastaan saada uusi kohta eri ohjelmiin, joka perustuu artiklalle 2 ja perusperiaatteisiin. Siinä viitataan perusperiaatteisiin, joille unioni perustuu. Ehdottaisin myöskin, että lisättäisiin talousarvion varoja, jotta tämä mahdollistuu sillä mikäli täytyy toimia nykyisen budjetin nojalla, joiltakin ohjelmalta menee matto jalan alta. Me tarvitsemme miljardin euroja koko ohjelmakautta varten yhteensä lisää. Lisäksi meidän täytyy saada kansalliset aktiivisemmin mukaan demokraattiseen elämään 500 miljoonaa euroa. Yksi euro per kansalainen EU:ssa. Tämäkin auttaisi. Halusimme, että 40 prosenttia tästä rahasta taattaisiin kansaisjärjestöille. Mutta ei kuitenkaan kaikilla alueilla, koska on joitakin alueita ja paikallisviranomaisia, jotka tekevät työtä näiden kysymysten parissa, mutta ainakin osassa ohjelmia toimittaisiin näin. Kansaisjärjestöillä täytyy olla mahdollisuus myöskin saada näitä varoja käyttöönsä. Tilanne on sellainen, että pienet järjestöt, jotka toimivat vain kansallisella tasolla, ovat suurissa vaikeuksissa. Niiden on vaikea käsitellä hakemustulvaa Käsittely on vaikeaa ja monimutkaista, siksi erottaisin, että pienten järjestöjen elämää helpotettaisiin ja hel- vakumenettely helpotettaisiin, joten niillä olisi helpompi saada rahoitusta. Lisäksi pitäisi perusrahoitus varmistaa näille järjestöille, koska ilman tällaista perusrahoitusta näiden järjestöjen on vaikea toimia, mikäli ne luottavat pelkästään projektirahoitukseen. Niiden toiminta on hankalaa. Haluaisimme tukea rahoitusta, jota saa muista ohjelmista, niin että olisi jonkinlainen katto joka sitten, joku jonkinlainen kattorakenne, joka kautta voitaisiin rahoittaa pienempiä järjestöjä. Vi borde också kunna få ett stöd för. Ja, jag... täytyisi voida tällä tavalla tukea. Minä ymmärrän kyllä että komission ehdotuksissa on jo monia seikkoja, jotka tähän liittyvät, mutta katsomme myöskin, että kansalais, kansalliset yhdyspisteet pitäisi luoda riippumattomiksi. On tärkeää nämä kansalliset yhteyspisteet, joita me ehdotamme saada joka ikiseen maahan, mutta niitä täytyy olla riippumattomia. Mitä aikatauluun sitten tulee? Ehdottaisimme, että tässä asiassa pitäisi toimia hyvin nopeasti. Me äänestämme 10. joulukuuta. ja 26. marraskuuta meillä on tilaisuus tarkastella tarkistuksia ja sitten tämän pohjalta laadin kompromisseja. Olen melkoisen varma, että ryhmä, tämän valiokunnan sisällä yhteistyö tulee aivan erinomaista. Um, Kiitos Budil tehdystä työstä. Ja sitten varjoesittelijät EPPstä edustaja Boni, olkaa hyvä. First of all, thank you very much, Boni. Ensinnäkin kiitoksia Budil mietintöluonnoksesta ja toiminnastasi. Uskon, että yhdessä pystymme panemaan täytäntöön tätä asiaa. Kuten tiedätte, kun verrataan komission ehdotusta päätöslauselmaamme, niin kiitoksia vielä siitä, että osa päätösasemasta on mukana ehdotuksessa, mutta olen hiukan tyytymätön. Olemme puhuneet ongelmista, jotka liittyvät kansalaisjärjestöjen tukemiseen paikallistasolla, mutta meidän täytyy muuttaa soveltamisalaa ja keskittyä paljon enemmän pieniin kansalaisjärjestöihin – aluetasolla, jotka ovat avoimia vuoropuhelulle ja demokratialle. Tämä on avainkysymys Euroopan unionille. Toiseksi tiettyjä sääntöjä tulee yksinkertaistaa. No, kaikesta pitää tietysti vastata, kaiken tulee olla läpinäkyvää, mutta toisaalta täytyy miettiä, millaista mallia haluamme soveltaa, kun kyse on näistä kansallisista yhteyspisteistä. Tästä pitää tehdä helpompaa kansalaisjärjestöille. Ja meidän täytyy muistaa, että kun puhutaan oikeuksista ja arvoista, siellä on mukana esimerkiksi Daphne-ohjelma, joka on myöskin tärkeä. Se liittyy väkivallan torjuntaan, lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen. Ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että meillä pitää olla erityinen osio varattuna unionin arvoille, koska olisi helpompi ehkä puhua siitä, miten voidaan järjestää näitä toimia avoimella tavalla kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja sitten budjetti. Päätöslauselmassa odotettiin puolitoista miljardia euroa eurooppalaisten arvojen välineelle. Ja nyt kun katsotaan tiettyjä hankkeita, ja investoidaan ihmisiin, niin Euroopan sosiaalirahasto on suurin piirtein samalla tasolla. Erasmus Plussa on paisutettu hienosti, solidarisuusjoukkoille on annettu enemmän budjettia, se on noussut 200 prosenttia. Luova Eurooppa on saanut enemmän rahoitusta ja monet muutkin virastot, erillisvirastot ovat saaneet enemmän rahoitusta, mutta jos katsotaan oikeutta, oikeuksia ja arvoja, niin sieltä on leikattu rahoitusta verrattuna aikaisempiin ohjelmiin. Eli rahoitukseen liittyy ongelmia. Olen samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi. Rahoitusta tulisi korottaa komission ehdotuksen verrattuna, mutta toisaalta en tiedä, voitaisiinko budjettivaliokunnan kollegoiden kanssa keskustella tästä. Eli puolitoista miljardia. Ja sitten otetaan erikseen nämä unionin arvot. Olisiko se paras ratkaisu myöskin kun neuvottelemme tästä muiden valiokuntien kanssa, mutta meillä on aikaa vielä tehdä tarkistuksia. Ja lopuksi haluaisin vielä lisätä jotain. Meidän täytyy ymmärtää, kuinka tärkeää meille kaikille on tukea kansalaisjärjestöjä, erityisesti kun ajatellaan tiettyjä perusoikeusviraston tekemiä raportteja. Se osoittaa, miten tämä toiminta on supistunut kansalaisjärjestöissä. Ei tämä ole poliittista tai ideologista. Tämä on keskeistä, jotta saadaan kansalaiset kaikista maista paremmin mukaan Euroopan unionin demokraattiseen toimintaan. Kiitos. Kiitos, Mikael. SCTn varjoesittelijä on Cecil Kienge, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Claude. Haluan kiittää esittelijää huomattavasta muutostyöstä, jota mietinnössä nyt ehdotetaan. Meillähän on ollut jo mahdollisuus tavata ja keskustella aiheesta ja esittää myös kommenttejakin. ST-ryhmän nimissä voin sanoa, että hänen tarkistuksensa ovat sellaisia, joihin voimme kyllä yhtyä. Ne menevät siihen suuntaan, mihin alussa jo sitouduimme. Kyse on unionin perusoikeuksista ja arvoista. Niitä edistetään ja edistetään myös kansalaisuuden käsitettä. Meidän tulisi edistää ja lisätä nimenomaan kansalaisuuden käsitteen sisältöä. Nyt kun ohjelman otsaketta on ehdotettu muutettavaksi, niin siihen tulisi sisällyttää myös kansalaisuus. Näin ollen asetuksen soveltamisalaa laajennettaisiin. Perusoikeuksista ei saa unohtua myöskään oikeusvaltio ja demokratia. Nämä ovat oleellisia seikkoja, jotta kansalaisten luottamus unioniin lisääntyisi. Voin yhtyä esittelijän näkemykseen siitä, että suojelun tasoa täytyy lisätä jo olemassa olevien oikeuksien suhteen. Viittaan tässä aivan erityisesti siihen tukeen, jota annetaan väkivallan uhreille, niin että heillä on mahdollisuus saada oikeutta. Täytyy taistella myös syrjintää vastaan ja äh, syrjintää vastaan äh, suhteessa romaniväestöön teen tarkistuksen, jonka tarkoitus on sisällyttää myös erittäin ikävä äh, rasismin muoto soveltamisalaan, joka on hyvin yleistä Euroopassa. Sitten uusissa määräyksissä kyse on siitä, että byrokraattista taakkaa pyrittäisiin vähentämään. Meidän tulisi taata se, että myös pienet kansalaisyhteiskunnan järjestöt voivat osallistua näihin ohjelmiin. Me haluamme edistää kansalaiskeskustelua äh, pääasiallisten sidosryhmien keskuudessa. Ja sitten muutama sana näistä kansallisista yhteyspisteistä. Esittelijä on pyrkinyt tunnistamaan mahdolliset viitepisteet, jotka voisivat tukea tämän ohjelman tavoitteita, mutta tässä tulisi olla hieman joustavampi. Monissa jäsenvaltioissa on olemassa jo tämän tyyppisiä rakenteita kun haluamme antaa niille lisää mahdollisuuksia, niin täytyy välttää sitä, ettei sitten synny tarpeetonta päällekkäisyyttä. Ja aivan niin kuin kollega Bonio totesi rahoituksesta, luonnollisesti tuen huomattavaa rahoituslisäystä ohjelmalle ja tätä tulisi painottaa. Haasteita on valtavasti ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt, jotka taistelevat muukalaisvastaan, rasismia vastaan, tarvitsevat todella rahoitustukea huomattavassa määrin Euroopalta. Minun mielestäni täytyy muistaa myös turvallisuus. Meidän tulisi vahvistaa Euroopan perusoikeuksia ja arvoja tästäkin näkökulmasta. Tarvitaan ennaltaehkäisyä turvallisuuskysymyksissä. Ja sitten mahdollisuus siirtää resursseja mm, silloin, kun kyse on oikeusvaltion periaatteiden rikkomisesta. Tätä tulisi pohtia. Kenties voisi tulla kyseeseen vaihtoehtoiset menettelyt. Kun tällaisia rikkomuksia jäsenvaltiossa tapahtuisi, niin sitten pyrittäisiin toimimaan niin, että palautetaan oikeusvaltio ja perusoikeudet tässä ei saisi käydä niin, että kansalaisyhteiskunta joutuisi kärsimään. Olen vakuuttunut siitä, että voimme esittelijän kanssa ja kaikkien varjoesittelijöiden kanssa tehdä tässä nopeutetussa aikataulussa hyvää yhteistyötä ja saamme ohjelman vielä valmiiksi ennen lainsäädäntökauden loppua. Kiitos. Thank you very much, Cecile. Um, the ECR shadow... Kiitos ECRn varjoesittelijä. Edustaja Jurek, olkaa hyvä. Also moim przekonaniu pierwsze, co powinniśmy Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Uskon, että ensin meidän täytyy päättää siitä, ovatko nämä ohjelmat, joista me nyt puhumme, todellakin sellaisia, että ne saavat aikaan kansallisten aktiivisuutta, vai onko taustalla vain ideologiaa, Kansaisyhteiskunta tarkoittaa inhimillistä toimintaa, jota haluamme tukea määrärahoilla. Meidän ei pitäisi tukea tiettyä, tiettyjä ideologioita tai tiettyjä preferenssejä, tiettyjä katsantokantoja. Haluaisin esittää kysymyksen sekä rouva Valerolle että Mihailille, jotka viittasivat että erääseen aiempaan ohjelmaan. Haluaisin, että täsmentäisitte kantanne. Mihai puhui perheväkivallasta. Haluaisin tietää, tuleeko tämän ohjelman pohjalta olemaan mahdollista tutkia väkivaltaa, joka kohdistuu esimerkiksi homoseksuaaleihin, homopareihin. Tuleeko tämä ohjelma ottamaan siinä? Nyt puhun väkivallan vastaisesta ohjelmasta. Voiko tuon ohjelman kautta tarkastaa myöskin väkivaltaa homoklubeilla? Puolassa jopa liberaalilehdet, kuten Gazeta Bergiorgia, mainitsee tämän ongelman. Kyllä tästä pitäisi puhua ääneen. Voisiko tämä ohjelma niin ikään myötä vaikuttaa siihen, että saadaan aikaan tutkimusta siitä, kuinka voitaisiin tukea perheitä, joilla on suuri määrä lapsia. Näillä perheillä on usein aineellista ahdinkoa. Meidän pitäisi tukea näitä ihmisiä, jotka usein vähävaraisia. Nämä ovat täsmällisiä kysymyksiä, jotka haluaisin esittää. En halua sitä vastausta, että ihan mitään takahansa voi tukea. Minä kysyn ihan täsmällisiä kysymyksiä, jotka liittyvät täsmällisiin ohjelmiin. Ovatko ne kaikki nämä ohjelmat mukana teidän suunnitelmassanne? Sylvi, you're the, you're the rapporteur for... Silvi, kulttuurivaliokunnan lausunnon laatija Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Merci. Désolé, on... Kiitoksia. Niin anteeksi, että olen myöhässä. En kuullut Budilin esitystä, koska olimme kulttuurivaliokunnassa puhumassa tästä osiosta. Eli keskustelu oli aika kiintoisa. Eli kulttuurivaliokunnassa yritämme mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa tähän mietintöön. Tiettyjä erimielisyyksiä on, kun ajatellaan koordinointia ja sitä, millä tavalla käsitellään perusoikeuskysymyksiä ja miten sitten voidaan järjestää kansalaisjärjestöjen rahoitus. Tiedän, että hiljattain on tehty muutoksia näiden summien osalta ja sen suhteen, miten toimintoja koordinoidaan, mutta täytyy välttää se, että kaksi valiokuntaa eivät astu toistensa varpaille. Kaiken kaikkiaan kulttuurivaliokunnassa käsitellään kansalaisuuskysymystä ja miten tätä osiota voidaan vahvistaa – Eli jos nyt katsotaan näitä tarkistuksia, niin hankkeesta käydään keskusteluita sen suhteen, mitä halutaan Euroopan unionilta ja miten sen tulisi toimia. Ja nyt kun Jurek puhui tietyistä kysymyksistä, niin kulttuurivaliokunnan ja kansallisvapauksien valiokunnan tulee selventää tiettyjä elementtejä – jotta voidaan varmistaa, että nämä hankkeet sitten kun ne ovat osoittaneet, miten niistä on hyötyä kansalaisille ja yrityksille, niin uskon, että voimme tukea ja selkeyttää tätä ja annamme sille kaikki mahdolliset resurssit tulevaisuutta silmällä pitäen. Thank you very much. I declare an interest. Kiitos. Kiitos. Minäkin olen kiinnostunut tästä ja olen ollut kokouksessa, jossa on käsitelty tätä kysymystä. Eli miten terve kansalaisyhteiskunta voi saada tätä rahoitusta? Olen itsekin ollut mukana kansalaisjärjestöissä. Mikael mainitsi ja edustaja Kienge mainitsi kysymyksiä liittyen tähän ehdotukseen. Kyse on rahoituksen saannista. Tällä hetkellä tämä on kovin vaikeata, vaikkakin kyse on aivan perustavanlaatuisesta perustasosta kansalaisyhteiskunnassa, joka on tarpeen demokraattisessa yhteiskunnassa. Me pyrimme tässä vain ja ainoastaan terveeseen, hyvin toimivaan kansalaisyhteiskuntaan. Kyse on oikeastaan lisäarvosta. Kansalais yhteiskunnan toimijoiden tulisi nähdä EU-liittolaisena. Kyse ei tässä ole siitä, että kuka saa etua mistäkin, vaan haluamme yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille. Edustaja Budil, eh, haluatteko vielä kommentoida näitä esille nousseita seikkoja? Uh, my colleague Marek uh, asked me... Uh, Kiitos. minut mainittiin ja katson, että minun täytyy reagoida vuoropuolun hengessä. Uskon, että keskustelu on vapaata. Mikäli me puhumme syrjinnästä, meidän täytyy analysoida kaikkiin ryhmiin kohdistuvaa syrjintää. Mitään tabuja ei pitäisi olla. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että näin tulee toimia, mikäli halutaan taistella syrjintää vastaan, tai mikäli halutaan torjua epäkelpoa käytöstä tai niin poispäin. Meidän täytyy olla avoimin mielin ja ottaa kaikki ilmiöt huomioon. Ymmärrän kyllä, että jotkut ihmiset saattavat käsittää teidän lausuntonne tai kantanne sellaisen, että teillä on jotakin tässä ikään kuin takataskussa tai jotain piilotettuna. Mikäli nyt halutaan pitää kiinni eurooppalaisista arvoista, kuten ihmis, ihmisen arvokkuudesta ja siitä, että hänellä on oikeuksia ja häntä ei saa syrjyä, niin uskon, että löydämme kyllä ratkaisun. Ongelma on nyt seuraava. Kun me tarkastelemme nykyisiä ohjelmia. Siellä on hyvin monia toimia jo mukana. Näitä mainittiin, niitä täytyy pitää yllä, täytyy jatkaa. Nyt on kyse siitä, että haluamme tukea ei pelkästään kansallisia ja eurooppalaisia kansallisjärjestöjen verkostoja, eikä pelkästään joitakin kansallisjärjestöjä, joita hallitukset tukevat käyttämällä eurooppalaista rahaa, vaan nyt tässä halutaan luoda uusi tapa tukea kansallisjärjestöjä paikallistasolla. Niillä on monia tarpeita. Niitä täytyy toimia paljon aktiivisemmin. Niin täytyy luoda foorumi vuoropuhelua varten ja ongelmanratkaisua varten. Ja tässä vuoropuhelun hengessä tällainen olisi mahdollista, eikä pidä suhtautua asioihin ideologisen katsantokannan kautta, vaan pitää ajatella ihmisiä, täytyy ajatella kansalaisia, kaikkia ja kaikenlaisia kansalaisia ongelmineen. Okei, okay. thank you, thank you. Kiitos. Jean, tehän olette, tai oikeastaan halusitteko, <laughs> halusitteko puheenvuoroa yksinkertaisesti? Olen pahoillani, taitaa jo väsymys painaa. Um, niin, teille siis puheenvuoroja sitten äänestetään kello 11.30. Ja sitten Birgit ja Buudil saa vielä loppuun puheenvuoron. Kaikki puhukaapas lyhyesti ja pieni tauko ennen äänestystä. I'm, I'm doing... Niin, pahoittelen. Minä niin, olen, minä olen lausun... työllisyysvaliokunnassa laatinut lausunnon, eli halusin hiukan kertoi eilisestä keskustelusta. Emme ole katsoneet budjettia tai mitään sellaista. Se hoidetaan sitten päävaliokunnassa, mutta meillä ei ole vielä tarkistuksia lausuntoon, niin eli sen halusin tehdä selväksi. Ja jotkut asiat, jotka tulivat esille, on se, että laatutettaisiin tähän otsikkoon mukaan eli perusoikeudet, arvot ja laatu. Eli ehkä voitaisiin lisätä hiukan tähän syrjimättömyysosioon jotain, koska meillä on työllisyysdirektiivi ja Equinetia pitäisi rahoittaa tästä hankkeesta, koska ei ne edustavat Euroopan unionin lakia, eli niillä on merkittävä rooli tässä. Ja sitten puhuimme työpaikoista. Mehän tiedämme, että tämä voi olla myönteinen paikka, kun ajatellaan työtä eri ryhmien parissa. Eli kielenkäyttöä voitaisiin vähän muokata ja täytyy aina muistaa kansalaiset tässä. Eli ei pidä nyt puhua siitä, kuka otetaan mukaan ja kuka, otetaan pois. Ja sitten heikossa asemassa olevat ihmiset. Meidän täytyy miettiä, miten saadaan aikaa synergiaa muiden rahastojen kanssa, mutta ei kuitenkaan sitten tehdä niiden työtä. Eli ehkä tämä vastasi hiukan aikaisemman puhujan kysymyksiin. Kiitos Jean. Birk Kiit- vai, vai silviikö aivan yhdellä lausalla? Sitten, Jokunen lisäkysymys minulla olisi ollut Budille ihan puolessa minuutissa, jos sopii. Ai nytkö? No hyvä. Kolme lisäkysymystä, joita hieman täsmentäisin vielä. Liitteessä kuvaillaan äh, rahoitettavat toimet. Ne eivät ole enää liitteessä, vaan ne ovat nyt äh, varsinaisessa tekstissä. Kenties jo tekstin sujuvuuden kannalta, logisuuden kannalta tämä lista toimista voittaisiin sisällyttää liitteeseen. Ja sitten toiseksi vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa ja artikla tästä. Tämä on aika lailla yleisluontoinen, horisontaalinen artikla. Kenties pitäisi hieman vielä tätä uutta artiklaa selkeyttää. Ja sitten vielä aivan lyhyesti viitataan kansallisiin yhteyspisteisiin ja todetaan, että niiden tulisi olla riippumattomia. Tässä ei ole sinällään ongelmaa, mutta kenties tästä tarvitaan vielä lisää ymmärrystä. Pahoittelen tätä viivästystä, puheenjohtaja. Kiitos kärsivällisyydestä. Birgit, ole hyvä. No problem. Ei mitään ongelmaa. Kiitos paljon puheenjohtaja. En oikeastaan haluaisi mennä ehdotuksen yksityiskohtiin ollenkaan, vaan äh, haluaisin todeta, kuinka häpeällistä on, että me ylipäänsä täällä parlamentissa puhumme tästä ehdotuksesta, koska me puhumme siitä, että on olemassa jo ohjelmia, maita varten, jotka EUn ulkopuolella ohjelmien kautta edistetään arvoja ja oikeuksia. Nyt tarvitaan tällainen ohjelma EUn sisälle. Ja hyvästä syystä, valitettavaa kyllä, koska monissa jäsenvaltioissa, myöskin niissä, jotka eivät, e-, eivät ole esityslistalla kaikkein päällimmäisenä, näissä muissakin maissa on ongelmat liittyvät demokratian oikeusvaltioon. Niissäkin maissa arvot, jotka on ankkuroitu perussopimuksen ovat uhattuina. Kansalaisjärjestöt, jotka tekevät työtä ihmisoikeuksien demokratian puolesta ja syrjimättömyyden puolesta, monessa muussakin maassa haetaan näiden järjestöjen toimintaa. Hyvä, että tästä puhutaan. Valitettavaa kyllä. Me joudumme puhumaan näistä asioista Jönäpälistä. Ja mitä eri toimiin tulee, meidän täytyy todellakin olla avoimin mieleen, koska konkreettisessa tapauksessa saattaa olla niin, että jäsenvaltiosta jäsenvaltion ja alueelta alueelle tilanne vaihtelee eri alueille eri maissa on tietyn erilaisia ongelmia ja apua tarvitaan eri tavalla. Mitä tämän ohjelmaan tulee, niin toivon mukaan eikä ole niin, että teille kerran havaitaan, että raha ei olekaan käytettävissä. Kollega Bonio viittasi siihen, että kun on kyse oikeuteen, sieltä on leikattu rahaa ja muille aloille on lisätty varoja esimerkiksi Erasmukseen, mutta suoraan sanottuna ei Erasmustakaan olla laajentamasta, vaan sen ohjeen on ympätty tämä Interrail-ohjelma. Joten kaiken kaikkiaan Erasmukseen saada lisää rahaa. Vaimassa tapauksessa rahaa on jopa vähemmän. Ja samaan aikaan puhutaan siitä, että jäsenvaltioiden pitäisi antaa enemmän rahaa sotilasmenoihin. Minun mielestäni tässä on, ovat asiat vinksallaan. Olen Bonin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että keskustelussa täytyy välttyä ideologisilta ajattelulta. Mitä kaikkea tämä sitten tarkoitetaankin? No, joka tapauksessa herra juurikin ideologista kantaa en oikein ymmärrä, kun hän puhuu väkivallasta homoklubina. En oikein tiedä, mistä hän puhuu. Puhuuko hän homojen välisestä väkivallasta, väkivallasta, joka kohdistuu homoihin, kun he käyvät näillä klubeilla? Minusta oli erittäin kummallinen. Tämä lausunto oli, lausuma oli erittäin eriskummallinen. Väkivaltaa valitettavasti on kaikissa yhteiskunnan ryhmissä. Me tiedämme, että mukaan luottuna katoisessa kirkossa ja monissa jäsenvaltioissa on ollut tällaista. Viimeinen huomio nyt kun puhutaan naistiin kohdistuvasta väkivallasta, niin valitettavaa kyllä perheväkivalta on ilmiö, joka on satoja vuosia ollut ilmeni jäsenvaltioissa. Siitä ei ole vieläkään päästy eroon. Puolet ihmisistä on kuitenkin naisia, joten tämä on aivan erityisen tärkeä seikka, kun puhumme oikeuksista ja arvioista. Kiitos Birgit. Tässä keskustelun lopussa vielä osallistuitte tähän näin painavalla sanottavalla. Kaikilla olisi kommentoitava varmasti. Puudille eh, pidämme vielä pienen tauon ennen äänestyksiä, eli jos nyt aivan lyhyet eh, kommentit tähän loppuun. Luonnollisesti pidät hyvää huolta tästä aiheesta ja sen etenemisestä, mutta nyt johtopäätökset. Försöker vara, vara kort. Eh, några frågor som... Eli puhun ihan lyhyesti. Pari kysymystä tuli kansalaisuudesta. Me ehdotimme muutosta otsikkoon, koska tämä kysymys tuli esille monissa kansalaisjärjestöissä. Ja myöskin paikallisviranomaiset mainitsevat tämän. Eli me sitten valitsimme sanan kansalainen, koska se on hiukan laajempi kuin kansalaisuuskäsite. Mutta tässä on kyse suuremmista käsitteistä, eli ehdottaisin näin. Tässä vaiheessa emme vielä ottaneet tasa-arvoa mukaan tähän otsikkoon, mutta siitä on tehty tarkistus. Mutta se, mistä Cecil puhui, se pitää saada mukaan. Ja sitten erityistoimet. Monet näistä erityistoimista ovat osana komission työohjelmaa ajan mittaan, koska on vaikeaa saada kaikkia mukaan lainsäädäntötekstiin. Eli kansalaisjärjestöt tulisi ottaa mukaan, kun järjestetään kuulemisia työohjelmasta. Monet puhuivat yhteyspisteistä ja onko se hyvä vai huono. Tietyt yhteyspisteet toimivat hyvin tiettyjen ohjelmien osalta. Ja tältä pohjaltahan totesimme, että kaikkien pitäisi saada kansallinen yhteyspiste, mutta niiden tulee olla riippumattomia. Mutta olen valmis ottamaan vastaan parannusehdotuksia ja uskon, että yhdessä löydämme hyviä ratkaisuja. Eli siinä kaikki. Kiitos Puudil. Tämän valiokunnan jäsenistä kertoo kovasti se, että tästä tällaisesta budjettiehdotuksesta äh, tulee näin laaja asia, josta saadaan paljon lisää arvoa. Monet kansalaisyhteiskunnan äh, jäsenet seuraavat asian edistymistä tarkkaan. Kiitos tästä työstä, jota nyt on tehty tässä tärkeässä aiheessa. Kollegat, Ryhdymme äänestämään kello 11.30. Kortit valmiina. Lyhyt tauko. Jatkamme kello 11.30 äänestyksillä. So dear colleagues, please... Um... No niin, kollegat. Oletteko valmiita? Äänestämme sähköisesti, niin kuin aina. Sanon tämän varsinkin varajäsenille, mikäli he eivät tätä tienneet. Eli meillä on neljä äänestystä tänään. Yksi liittyy Facebook-kysymykseen, se on aika monimutkainen, eli me hiukan tavallista hitaammin. Ensin Paavelin lausunto. Eli kaikesta joudutaan äänestämään melkein erikseen. Ovat kaikki valmiina. Ensimmäiseksi lausunto Euroopan työviranomaisen perustaminen. Eli Pavel on meidän valmistelijamme. Haluaako valmistelija puheenvuoron? Ei. Onko hän edes paikalla? Ei. Eli sitten äänestämme. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 78. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 79. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 84. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 85. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 86. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. SNDllä on yksi ääni liikaa. Eli jos voisitte poistaa yhden äänen. No niin. Hyväksytty. Tarkistus 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 10, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 91, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 92, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 93. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 96. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissitarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 103. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 104. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 106. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 107. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 108. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 109. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 112. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 113. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 114. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 115. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 116. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 118. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 119 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 120 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 121. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 122. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19. Puol- äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 125. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21 on vedetty pois. Eli sitten tarkistus 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Niin olen pahoillani. Näitä ei voi äänestyttää yhtenä ryhmänä, vaan nämä täytyy äänestää yksitellen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Niin, Nämä laitteetkin alkavat jo väsyä. No niin, äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Tarkistus kaksi, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 44 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 73. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Niin Emilian, olen pahoillani. Niin hän ei ole edes paikalla. No niin, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 39 puolesta, 7 vastaan ja 4 tyhjää ääntä. Eli onnittelut esittelijälle. Okei. Okay. No niin. Nyt sitten, hyvät kollegat, siirrymme kohtaan kahdeksan toiseen äänestykseen. Kyseessä ovat vähemmistöä koskevat vähimmäisnormit EU-ssa. Esittelijä on Josef Nagy. Haluaisiko edustaja Nagy mahdollisesti puhua lyhyesti vai mennäkö suoraan äänestykseen, jos teille sopii? Niin teemme näin. Ovatko kaikki nyt valmiina? Kompromissi kolme äänestys alkaa. On kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä onkin jo paljon parempi äänestyslista kuin äskeinen. Tarkistus 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 95, vain toinen osa. Äänestys alkaa. Vain toinen osa siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kansanpuolue sillä pälättää, mutta ei se mitään. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 177. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. minun äänestyslistassani niin se on sivulla 24. Kompromissi 7. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 8. Äänestys alkaa. Se on sivulla 88, herra Becker. Kompromissi 8. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 289. 289. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Se liittyy johdantokappaleisiin. Äänestys alkaa. Sivulla 40 äänestyslistassa mennään. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 82. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Nyt meni aika tiukalle. Hylätty. Tämä on aika tiukka äänestys, joten katsokaa miten äänestätte. Siinä oikeastaan olikin kaikki, joten loppuäänestys, hyvät kollegat, nimen huutoäänestyksenä äänestys alkaa. No kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. 44 puolesta, 4 vastaan ja 4 tyhjää ääntä. Onnittelut herra Najille. Tämä oli aika paljon mukavampi äänestyslista kuin se edellinen. Sitten mennään vähän hitaammin seuraavan kanssa, koska se on hieman hankalampi. Kyse on päätösasematekstistä, joka liittyy Facebookin käyttäjien tiedon ja tietoihin ja vaikutus tietosuojan myöskin kyseessä. Kiitos kaikille kuulemisia. Järjestettiin, niitä oli hyvin hankala järjestää lokakuun kakkostäysistuntoon tämä pitäisi saada nyt hieman hitaammin, koska tämä on hankalampi. Edustaja Voss. E Kansanpuolen nimissä haluaisin antaa pienen selvityksen. Päätösaseman lopuksi me tuemme sitä, mutta emme suostu siihen, että Privacy Shield poistettaisiin. Ja nimenomaan tätä me emme halua tehdä, vaikkakin lopussa äänestäisimme tämän puolesta. Okay, that, that is not... Selvä. Pistämme tämän nyt merkille, että ette pidä ollenkaan kohdasta, joka liittyy Privacy Shieldiin, mutta ystävällisesti suostutte kuitenkin äänestämään tämän tekstin puolesta sitten loppujen lopuksi. Mutta en ryhdytä keskustelemaan tästä sen enempää. Menen nyt hieman hitaammin tämän kanssa, koska täällä on joitakin äänestyspyyntöjä kansanpuolueelta keskellä äänestystä, joten mennään nyt tarkkaan tämä läpi. No, ensimmäisenä tarkistus 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Koittakaa kaikki keskittyä. Tarkistus 33. Äänestys alkaa. En minä tässä millään tavalla yritä päälle pääsmäröidä. Tämä on aivan hankalaa. 33 edelleenkin. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 44. Pyydän anteeksi kollegat. 42. Tarkistus 42. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 49. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 52. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 53. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 56. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Onko kaikki hyvin, Thomas? Hylätty. 57. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 61. Äänestys alkaa. 61. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 63. Äänestys alkaa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 hylätty. 74, ei kun 72 korjaa puheenjohtaja. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 74. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 75. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 76. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 77. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 78. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 79. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 80. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 81. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 82. Äänestys alkaa. ja päättyy. Ylätty. 83 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 84 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 86. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 87 on nimen huuto äänestys, jota kansanpuoli on pyytänyt, joten äänestys alkaa. Nimenhuuto äänestys siis. Äänestys päättyy. hyväksyt. Hyvä heitto, Aksel. 88. Äänestys alkaa. Tämä on se syy, miksi me tarkistamme aina kaiken täällä valiokunnassa. Äänestys päättyy. Hylätty. 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 90. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 91. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 92. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 93 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 94 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 95 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 96. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 97. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 98. Äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. 99 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Johdossa viitteet numero 1. Äänestys alkaa ja päättyy. Voidaanko hoitaa nämä kaikki johdossa viitteet yhdessä? kahdesta kuuteen, kahdesta seitsemään, ei kahdesta kuuteen yhtenä ryhmänä. Johdossa viitteet kahdesta kuuteen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaikki hyväksytty. Johdanto on saanut kappale kahdeksan vai tai kahdeksasta yhdeksään yhdessä. Johdanto on saanut viitteisiin liittyvät tarkistukset. Ei voidakaan tehdä näin. Pyydän anteeksi. Äsys päättyy. Kumpikin hylätty. Sitten kymmenen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksitoista. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Näitä ei voida ottaa yhdessä, joten valitettavasti kerralla, yksi kerralla, eli 13 seuraavana äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 14, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 15. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 16. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 17. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 18. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 19. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 20. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 21. Äänestys alkaa. 21-28 yhtenä ryhmänä. Ei kun 21-27. 26 saakka yhtenä ryhmänä ja sitten Fossin blokki. 21-26 yhtenä ryhmänä. No, 21 sitten. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyvä yritys, Pirkit. Hylätty. 22. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 23. Yksinään äänestys alkaa Meni aika tiukka. Äänestys päättyy pikemminkin. 25. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 26. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 27. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 41 puolesta 10 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Kiitos kollegoille kärsivällisyydestä. Yksi äänestys vielä. Just one more. So let's, go, let's just get to it fast, colleagues, and then we'll, it'll be... Kollegat, yksi vielä ja sitten homma on hoidettu. Humanitaariset viisumit on aiheena. Juan Fernando López Aquilar on esittelijä. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Aivan lyhyesti, olkaa hyvä. Gracias, presidente, con... Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Yleensä kun äänestetään mietinnöstä, jota on työstetty pitkään, ja siitä on tehty kompromisseja, niin silloin kiitetään työstä, jota on tehty. Olemme saaneet aikaan hyväksyttäviä kompromisseja ja haluaisin korostaa, että mietintö on johdonmukainen, kun otetaan huomioon kannat, jotka parlamentti vahvisti arkaluontoisissa kysymyksissä. Ja meillähän oli Kienken Metsolan päätöslauselma liittyen maahanmuuttoilmiöihin. Ja haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että sillä on tällainen kanta arkaluontoisessa kysymyksessä. Eli pyrimme välittämään viestin haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille. Eli kiitoksia puheenjohtaja tehdyistä ponnisteluista. Okay, thank you very much. Kiitos Juan. EPPn varjo esittelijä Becker haluaisi lyhyesti käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitoksia. Monet ryhmäni kollegat eivät noudata suositustani äänestää mietinnön puolesta, ja halusin tehdä selväksi, että äänestys, päätös äänestää puolesta on johtunut kompromissista, joka tehtiin Alden kanssa, eli humanitaariset viisumit eivät ole sitovia jäsenvaltioille. Ja toisaalta ymmärrämme, että viisumidirektiivi nyt tämän valiokunnan ponnisteluiden ansiosta se on muuttumassa ja sillä on uusi aikataulu. Ja nyt ehkä on mahdollista se, että voimme edetä kiireellisesti ja voimme hoitaa nämä viisumikysymykset vielä tällä kaudella, ja kolmikantaneuvotteluthan alkavat vielä tämän vuoden puolella. Minä haluan luottaa tähän uuteen aikatauluun ja odottelen sitä, että teemme parhaamme varjoesittelijät ja muut, jotta tästä mietinnöstä saadaan hyvä. Kiitos. Kiitos edustaja Becker. Tämä on tietenkin arka aihe, joka sisältää kysymyksiä Toivottavasti tästä nyt on hyötyä. Ja sitten suoraan äänestämään. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemänkymmentäneljä puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 157. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 39, puolesta 10 vastaan, ei tyhjiä. Onneksi olkoon esittelijälle ja myös varjoesittelijöille. Kiitoksia. Kollegat, kiitos kärsivällisyydestä. Tiedän, että nämä olivat vaikeat äänestykset tänään, eli kiitos kärsivällisyydestä. Äänestykset päättyvät tähän.